Hyvät kollegat, aloitan tämän talousarvoja. Valiokunnan kokouksen meillä on ilo ja kunnia siitä, että maatalousvaliokunnan jäsen on täällä läsnä. Puheenjohtaja ei voinut itse tulla paikalle, kun hän tulee, niin silloin keskustelu tästä vuoden 2015 lisätalousarviosta ja kirjeestä tullaan käsittelemään, koska silloin maatalousvaliokunnan kyseiset jäsenet saavat tuolloin puheenvuoron. Tämä on hyvin tärkeä kokous, koska me on tulossa sovittelu vuoden 2014 talousarviosta ja ensi vuoden talousarvioehdotuksesta. Olemme varmasti yhtä mieltä tämän kokouksen esityslistasta. Teillä on, teille on jaettu asiakirjat hyvin rajallisesti, koska me pyrimme vähentämään tätä paperimateriaalia ja, ja internetin kautta sitten saa enemmän tietoa. Minä haluaisin muistuttaa teille säännöistä, joista on päätetty yhdessä, että varmasti tiedätte jo päätöksestä, joka tehtiin koordinaattorien toimesta 22. päivä lokakuuta pidetyssä kokouksessa. Ensinnäkin siitä mahdollisuudesta esitellä lausuntoluonnos Ekon ja työllisyysvaliokunnan mietinnöistä ensi eurooppalaiselle ohjausjaksolle – me olemme päättäneet tuolle ohjausjaksolle toimia siten, että harjoitamme edellistä käytäntöä ja voidaan antaa yksi ainut lausuntoluonnos Ekonin mietinnöstä, Ekon valiokunnan mietinnöstä, jos me haluamme antaa jatkoa 15. lokakuuta pidetyn kolmikantakokouksen seurannalle, niin koordinaattorit vahvistivat heidän strategisen visionsa, joka tarkoittaa sitä, että tässä sovittelussa pitäisi ensin päättää äh, vuoden 2014 lisätalousarviosta ennen kuin ruvetaan tarkastelemaan ensi vuoden talousarviota. Jos nyt puhutaan 2-7 äh, lisätalousarvioista, niin koordinaattorit hyväksyivät tai antoivat suostumuksensa siihen, että säilytetään kokonais paketti näistä kaikista lisätalousarvioista, jotka muodostavat kokonaisuuden. Ja jos ajattelemme näitä ää, laus, mietintöä kolmesta seitsemään, meidän pitää antaa tänään äänestyksen muuta näkemyksemme Gerard Depreen mietinnöistä kun on kyse näistä vielä auki olevista asiakirjoista, jotka liittyvät tämän vuoden ja ensi vuoden talousarvioihin niin päätökset siitä, kuinka otetaan solidon varoja käyttöön tai ehdotuksista, miten käytetään joustovälineitä, varojen käyttöönottoa, niin koordinaattorit ovat päättäneet ottaa kantaa äänestyksen myötä näistä asiakirjoista. Siinä vaiheessa, kun olemme päättäneet sovit sovittelukokouksen keskustelut. Jos sovittelussa päästään hyvään päätökseen 14. marraskuuta, niin silloin kyseiset asiakirjat voivat tulla käsittelyn alaisiksi 20. päivä marraskuuta. Tässä minulta ilmoitukset ja tiedotukset. Nyt voimme lähteä varsinaisesti perehtymään tähän oikaisukirjelmään, ensi vuoden talousarviota ajatellen. Kiitän Rouva Kavinjota siitä, että hän on täällä läsnä ja pyydän häntä nyt esittelemään meille tämän oikaisukirjelmän. Monsieur le Président, euh, Kiitoksia puheenjohtaja, että voimme esitellä teille tämän oikaisukirjelmän. Kuten tavallista, ennen kuin sovitteluprosessi alkaa, johon te juuri viittasitte, komissio on ehdottanut, esittänyt oman oikaisukirjelmänsä, jota toivottaisiin huomioon kaikkein viimeisimmät tiedot, mitä tulee yhteisen maatalouspolitiikan toteuttamiseen ottaen huomioon tämänhetkinen hetkinen tilanne, jonka hyvin tunnette itsekin ja aivan erityisesti maksumäärähojen puute talousarviossa, niin tänä vuonna olemme kurinalaisesti ryhtyneet toimiin oikaisukirjelmän yhteydessä, jotta voitaisiin identifioida kaikkein tehokkain tuloksellisin tapa tarttua yhteisen maatalouspolitiikan tarpeisiin budjetin kannalta katsottuna. Tämä ehdotus on otan esiin, nostattanut tiettyjä kysymyksiä, siksi olen erityisen kiitollinen siitä, että maatalousvaliokunnan jäsenet ovat tänään paikalla ja että meillä on tilaisuus esitellä tämä kirjelmä koko budjettivaliokunnalle. menot maatalo- maataloustukirahaston kohdalla, kuten tiedätte, rahoitetaan maksumäärärahoihin, määrärahoihin, jotka on täällä äänestetty, ja aika huomattavasti on myös muuta merkittyä tuloa. Näitä tuloja tulee rahoitusoikaisuusta, jotka liittyvät maataloustukirahaston menoihin, tilien selvityksiin, epäsäännöllisyyksiin ja sitten maksusta, jotka maidon tuottajat maksavat ylittäessään kiintiönsä. Kirjelmässä otetaan huomioon myös arvioinnit ylijäämästä tällä kaudella, joka siirretään automaattisesti seuraavan vuotena, joka on sitten seuraavalla, seuraavana vuonna käytettävissä. Nämä suuret määrät tuloa mahdollistavat sen, että voimme laskea tuoreen rahan määrää, jota vaaditaan, jonka kun budjettiesityksen keväällä vaadittiin. Tietysti tulot, jotka liittyvät yhteiseen maatalouspolitiikkaan, niitä voidaan käyttää vain itse maatalouden tukirahastossa. Tämä toinen koskee pelkästään tuoretta rahaa, joten käytännössä Merkitty tulot ovat lisärahoitusmahdollisuus maataloustukirahaston katon lisäksi. Halusin korostaa tätä, jotta kaikki ymmärtävät sen, että me otamme huomioon sen, että määrättyjä varoja voidaan käyttää vain maataloudessa ja ne ovat tällainen lisämäärärahalähde jota voidaan käyttää yhteisessä maatalouspolitiikassa tulojen lisäksi, jotka on merkitty budjettiin ennen. Oikaisukirjelmä on oikeastaan lisännyt tukirahaston varoja 2015-17 miljoonalla eurolla, niin kuin näette tästä kuvasta. Se vastaa arvioituja tarpeita, jolloin olen ottanut huomioon merkityt pääomat tulot. Tulojen odotetaan laskevan 465 miljoonalla eurolla verrattuna alkuperäiseen arviointiin, jonka esitimme tämän vuoden keväällä ja vielä näistä tuloista toistan. Ne on siis merkitty tukirahastolle. Ja tu- näin voidaan vähentää tuoreen budjettivarojen määrää. Näin voidaan vähentää yli 400 000 eurolla maksumäärärahoja tukirahastossa. Sitoumusmäärärahat, jotka liittyvät otsikkoon kaksi, ne niin pysyvät siellä niin, että liikkumavara lisääntyy 734 eurolla miljoonalla eurolla. Sitoumukset ovat täysin käytettävissä maatalousmenoja varten. Haluaisin tässä vaiheessa korostaa kolmea asiaa. Me emme ota rahaa maataloudelta päinvastoin. Nyt on enemmän rahaa tukirahastolle oikaisukestelmän jälkeen kuin enemmän kuin ennen sitä oli tilanne. Meidän pitää vain sopeuttaa summia maatalousrahaston liikkumavaran, niin näemme, että enemmän varoja on YMPlle. Me emme ota tuloja e, maatalousrahastosta rahoitamme muuta kuin maataloutta. Se ei ole juridisesti mahdollista eikä näin tehdäkään. Ja summat, jotka tulevat maito maksuista, niin näitäkään varoja ei merkitty erityisiä toimia varten, vaan näillä rahoitetaan mitä tahansa tukirahaston tarpeita ja menoja. Seuraava kuva selittää erityistä kysymystä tänä vuonna. Miten me rahoitamme hätätoimia, jotka liittyvät Venäjän äh, tuontikieltoon ensi vuoden budjetissa. Kuten tiedätte, maatalousvuosi äh, alkaa tavallaan lokakuussa arvioinut tarpeet tässä vaiheessa, kun ajatellaan, miten reagoidaan tähän kriisiin, jonka Venäjän tuontikielto on aiheuttanut, on 344 miljoonaa 324 miljoonaa vihanneksille ja 20 miljoonaa maidolla. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, tämä Venäjän tilanne, miten tämä kaikki toimii, kun kriisi alkoi kesän keskellä ja menosta sovitaan lokakuussa. Menoja ei voida enää velottaa tämänhetkisestä budjetista ja se pitää ottaa ensi vuoden talousarviosta. Juuri tämän takia kriisivaraus tänä vuonna ei ole, ei, sitä ole otettu täysin käyttöön ja se korvataan ensi vuoden alussa. Haluaisin vielä lisätä, että tässä on vielä lisävaroja suoriin tukiin ja tässä noudetaan hyvää talouskuria. Me olemme pitää ottaa esiin kysymys, miten me käsittelemme kriisiä, joka tapahtuu vuoden loppupuolella. Eikö varauksia voida käydä tällaista, käyttää tällaista kriisiä varten? Tarkoittaako tämä sitä, että kriisivarausta voidaan käyttää vain vuoden alkupuolella? Eihän näin voi olla. Tämä tilanne meillä oli, kun valmistelimme oikaisevaa kirjelmää, mutta miten käytämme tätä kriisivarausta, miten se otetaan mukaan kuvaan? Ensimmäinen vaihe on arvioida varsinaiset tarpeet, jotka perustavat siihen, missä määrin toimesi ryhdytään. Sitten toinen vaihe katsoa, onko määrärahoja käytettävissä oikeissa budjettikohdissa, joita sitten käytettäisiin ensin. Jos ne eivät riitä, silloin täytyy etsiä muita tulonlähteitä esimerkiksi merkityt tulot, eikä ole täysin epärealistista ajatella, että saamme korkeamman kuin arvioidun tulotasoon, jos ajatellaan tämänhetkistä tilannetta esiin jäsenvaltiossa mitä tulee oikaisuihin. Vielä lopuksi, sen jälkeen on käytetty kaikki vaihtoehdot läpi, jotka mainitsin komissio, silloin esittäisi siirtoa, jossa käytetään varausta artiklan 22 mukaisesti toimijoiden välisessä sopimuksessa. Sitten ensimmäisessä vaiheessa hiukan kuvaisin, miten tämä prosessi toimisi. Meillä on jo joitakin uutisia asiasta perustuen jäsenvaltioiden ilmoitukseen ens, ensimmäisestä hätäpaketista koskien vihanneksia ja hedelmiä vain 30 prosenttia 37 miljoonasta, anteeksi 37,3 miljoonasta alun perin tämä arvioitiin 180 miljoonaa vastasi siihen varsinaiseen ja Tämä vastaa sitä kuvaa, joka meillä oli e, syyskuussa yliarvioimme tilannetta hiukan. Tämä tarkoittaa sitä, että budjetti, jonka olimme ennakoineet kriisitoimia varten, on todennäköisesti liiankin suuri, koska toimenpiteisten käyttö on ollut paljon alhaisempaa kuin odotettiin mitä tulee juuston varastoihin, järjestelmä piti lopettaa komissiossa, koska vaatimukset tulivat toimijoilta, jotka eivät koskaan olleet juustoa edes vieneet Venäjälle. Ensimmäinen asia, joka meidän pitää tehdä, on tarkastella eh, todellisia tarpeita jotka liittyvät tähän kriisiin. Kun tarkastellaan tätä puolta ja otetaan huomioon uusimmat luvut, missä määrin toimia on käytetty hyväksi, niin on varsin todennäköistä, että kriisivarausta ei käytetä loppuun ensi vuoden aikana. Itse asiassa uudet arvioinnit ovat noin 180 miljoonaa tässä vaiheessa verrattuna 88,7 miljoonaan jonka me silloin, kun oikaisukirja tehtiin, niin olemme vieläkin alkuvaiheessa koko prosessia. Final, uh, uh, slide Tässä vielä lopuksi tästä kriisivarauksesta, koska tähän liittyy niin paljon kysymyksiä ja reaktioita, joita on tullut johtuen siitä, että me mainitsimme tällaisen mahdollisuuden käyttää kriisivarausta yleensä. Kriisivaraus on viimeinen kohta, se on jo ensi vuoden talousarvioistyksessä mukana. 433 miljoonaa. Riippuen tästä, miten sitä käytetään, kriisivaraus, joka luodaan vuoden alussa, kun vähennetään suorista tuista, ja miten sitten täydennön pannaan tukirahastoa, se tulee määrittelemään, onko, täytyykö varaus, kriisivarausta käyttää ja missä määrin. Varauksen käyttäminen riippuu siitä, miten maataloustukirahastoa toteutetaan ja mitä varoja on jäljellä tässä osakkeessa. Joten tässä vaiheessa ei ole oikein sanoa, että viljelijöiden pitää maksaa kriisitoimista. Minulla on sellainen vaikutelma, kun tarkastelemme kriisivarausta ja sen herättämiä äh, reaktioita, niin tämä tuo mieleen tilanteen budjettikurikysymyksestä. Perusperiaate 2006 esitettiin jo, mutta tuntuu, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun ihmiset ymmärsivät, että taloudellinen kuri tarkoitti rahoituksesta kuria. Kun e- ensimmäinen konkreettinen luki tuli esille 2014 budjettiasiakirjassa, huono uutinen, joka liittyy budjettikuriin, oli kaikkialla lehdistössä ja herätti kielteisiä kommentteja ja reaktioita, mutta äh, kuitenkin maataloustukirahaston kauden loppuvaiheella voimme todeta, että oikeastaan kaikki voidaankin korvata takaisin ensi vuoden alussa. Tämä, on, tämä hyvä uutinen mainitaan oikaisukirjelmässä 2015, joten kielteisiä reaktioita tuli esiin alussa ja nyt meillä onkin tällaisia hyviä uutisia, että suurin osa tästä voidaan maksaa takaisin, mutta periaate rahoituskuorista on otettu mukaan budjettiprosessiin, talousarvioprosessiin. Mitä me sitten aiomme tehdä? jäljellä olevien maksumäärärahojen kanssa, jotka on vapautettu johtuen lisätuloista me ehdotamme, että uudelleen käytetään maksumäärärahoja, jotta voidaan täyttää tarpeet, joita löytyy muualta budjetissa. Viime aikojen aikana meillä on ollut eri tilanteita, joissa olemme voineet keskustelleet maksumäärärahoja tilanteesta, joka on hankala. Te muistatte, että komission jäsen Dominikki oli täällä esittelemässä tilannetta parlamentissa syyskuussa sitten komissio on ehdottanut, mitä kutsumme globaaliksi siirroksi. Siinä yritetään uudelleen kohdentaa maksumäärärahojen niihin kohteen talousarviota, jotka enemmän tarvitsevat rahoitusta tänä vuonna. Koko globaali siirto on vanhusten alhainen, 175 miljoonaa. Se ei ole mikään yllätys, koska budjettitilanne on todella tiukka. But the, uh, sorry? Euh, Voisitteko te hidastaa hieman teidän puhetempoanne, koska se on vaikea tulkata. Kiitoksia tulkeille. Anteeksi, jos puhun hieman nopeasti, sanoi puhuja. Todella puhuu nopeasti. Niin, yritin tässä selittää, mitä me ehdotamme, että tehtäisiin maksumäärärahoilla, jotka on vapautettu johtuen lisätuloista, merkitystä tuloista, jotka olemme nyt tunnistaneet ja löytäneet. No, mitä me ehdotamme, että tehdään, että uudelleen kohdennetaan maksumäärärahoja niihin kohtiin talousarviota, jotka enemmän tarvitsevat rahoitusta. Te kaikki muistatte varmasti, että komissaari Dominik piti täällä esityksen syyskuussa ja selitti tiukkaa tilannetta talousarviossa tänä vuonna johtuen vähennyksistä katossa koskien uutta rahoituskehystä. Meillä on vaikea tilanne huomattavan monissa budjettikohdissa, jotka ovat nyt loppuun käytettyjä tässä vaiheessa vuotta. Tämä selittää erittäin pienen määrän, joka liittyy globaalisiirtoon. Se on 175 miljoonaa pelkästään. Se on todellinen minimi historiallisestikin katsottuna maksumäärärahat, joita ovat käytössä siis uudelleen kohdentamiseen, varsin pieni määrä rahaa. Tämän takia me olemme ehdottaneet oikaisukirjelmässä sitä, että uudelleen kohdennetaan maksumäärärahoja 448 miljoonaa, jotta vältettäisiin se, että pitää maksaa äh, korkoa maksuviipeistä ja syntyy maksu mm, te voitte nähdä ehdotuksen tässä seuraavassa kalvossa, mitä me ehdotamme, mitä ohjelmia pitäisi vahvistaa ensi vuonna kun uudelleen kohdataan maksumäärärahoja, joita tulee osakkeesta kaksi. Yli puolet summasta menisi osakkeeseen 1a, 240 miljoonaa. Energiaprojektit Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa ovat nyt nyt on tullut huomattava määrä laskuja ja tästä on riski, riski siitä, että joudutaan maksamaan maksuviipeistä korkoa. Haluamme myös välttää koronmaksun, kun suljetaan eh, seitsemännen tutkimusohjelman kausi. Tässä pitää vielä maksaa uusia summia koskien horisontti 2020 ohjelmaa. Suurin osa maksumäärähoista pannaan yksi A-otsakkeeseen mitä tulee osakkeeseen kaksi, tämä koskee kahta ohjelmaa, 51 miljoonaa yhdessä. Me ehdotamme, että uudelleen kohdennetaan rahaa ympäristöohjelmien loppuun viemiseen. Life Plus on kyseessä. Me haluamme välttää tässäkin, että joudumme, maksaa, maksamaan, joudumme maksamaan korkoa johtuen viivästymisestä. Sitten vielä kalastusrahastolle maksaa. rahaa ongelmana on tämä maksusumma vuoden lopussa. Tämä koskee myös maantieteellisiä välineitä osakkeessa neljä kehitysyhteistyövälineitä ja naapuruusvälinettä. Haluaisimme vähettää tätä kasvavaa laskusumaa. Tässä kuvassa teillä on selkeä esitys siitä, että olemme todenneet, minkälaisia mahdollisuuksia on uudelleen kohdataan maksumäärärahoja. Ja nämä maksumäärärahat menisivät näihin osakkeisiin 1a, 2 ja 4. Vielä lopuksi tämä viimeinen kalvo Ehkä on hyvä, jos tässä vaiheessa lopettelen. Question. Oui, je vous en prie. Olkaa hyvä vain. Mr. President, I have only tech... Olen pahoillani äh, puheen johtaja. Äh, tekninen kysymys, mutta kukaan ei tulkaa tsekkiin. Olen pahoillani, kyllä minulle englantikin käy, mutta jos kukaan ei äh, tulkkaa englannista, niin sitten äh, kuulokkeesta tulee englantia. Kiitoksia. Oui. Et... Bien. Eh, no niin. Okei. Okay. Nyt on kaikki kunnossa. Voilà, merci de... Kiitos että jatkoitte hieman rauhallisemmalla tempolla, hyvä rouva. Ja voitte jatkaa loppuun asti samaa tahtia. And, and I... Kiitoksia, nyt on tässä lopettelemassa. Minun täytyy kyllä pyytää anteeksi, koska tämä on teknisesti, teknisesti yksi monimutkaisimmista kohdista koko talousarviossa. Tämä on aivan erityisen vaikea käsitellä tällaista äh, erityislangia tavallaan, joten ymmärrän kuinka vaikeaa tätä puhetta niin on ehkä seurata, jos näin puhun liian nopeasti. Mutta nyt sitten johtopäätöksiä. Toivon, että olen kuitenkin pystynyt esittämään teille pääsyitä, miksi komissio on esittänyt oikaisevaa kirjelmäänsä 2015. Ensimmäinen pääviesti oikaisukirjelmä lisää maatalouden tukirahaston menoja ensi vuoden talousarviossa, jotta voidaan suorittaa tarvittavat menot ensi vuonna ja vastata myös Venäjäkriisin kriisin tar- aiheuttamiin tarpeisiin. Tämä on erittäin tärkeä johtopäätös ja varsin tärkeä tosiasia, jota meitä, meidän ei pitäisi unohtaa kun tästä keskustelemme. Sitten toinen avainkysymys oikaisukirje liittyy rahoituksen rytmittämiseen koskien hätätoimenpiteitä. Meidän pitää ensinnäkin käyttää kaikkia mahdollisuuksia uudelleenkohdentaa varoja. Meidän pitää käyttää kriisivarantoa varausta vain, jos on tarpeen ja, ja tarvittavia summia varten. Meidän pitää säilyttää tarvittava liikkumavara maatalouden tukirahaston alakaton kohdalla, jotta voidaan vastata tuleviin kriiseihin. Mutta meidän mielestämme me emme voi puolustaa lähestymistapaa, joka tarkoittaisi sitä, että kriisivarausta ei voida käyttää vuoden loppupuolella jos kriisi tapahtuu silloin vuoden loppupuolella, tai että meidän pitää pitää ylijäämiä, varauksia ja rahaa sivussa, jos jotakin sattuisi tapahtumaan silloin, kun tarvitsemme niin kipeästi rahaa muissa budjetin kohdissa. Tämän takia, ja tämä on kolmas ja viimeinen kohta, niin oikaisukirjatelmassa ehdotetaan, että uudelleen kohdentaa maksumäärärahoja, että voidaan vastata kiireisiin maksutarpeisiin muualla, erityisesti otsakkeissa 1a ja otsakkeessa 4. Kiitos Kiitoksia kovasti huomiostanne ja mielellämme vastaamme mahdollisiin lisäkysymyksiinne. Merci, madame. Kiitos. Hyvä rouva tästä esityksestä. Todellakin varsin tekninen, mutta voitaneen sanoa, että tämä oikaisukirjelmä on täällä ja siellä ja muuallakin synnyttänyt kysymyksiä, pelkotiloja, ehkä jopa vähän vastustustakin ja protestointia, ja se pitäisi nyt ehkä yhteensovittaa teknisten argumenttien ja poliittisten näkemyksien kanssa. Sehän on tämän keskustelun tarkoitus tänä aamuna, kun meillä on läsnä myös komissiosta, äh, maatalousvaliokunnasta jäsen, jäseniä paikalla. Rouva Jäätenmäki on pyytänyt puheenvuoroa kysymyksen muodossa. Vous avez la parole. Olkaa hyvä, Rova Jättenmäki. Je parle finnois parce que le lang agriculteur est très très Aion puhua suomea, koska maatalous slangi on erittäin monimutkaista ja vaikeata. Suomea, koska tämä kieli ranskaksi ja koko tämä budjettiasia on on todella ainakin näin uudelle valiokunnan jäsenelle todella vaikea ja en tiedä nyt sitten kun kysyn ja käytän tämän puheenvuoron ovatko kaikki sanontani nyt sitten oikeita mutta toivon että pääasia ainakin tulee ymmärrettyä. eli kysymykseni ja puheenvuoroni koskee tätä venäjän pakotteista johtuvaa asiaa eli miten korvataan maidon tuottajille ja milloin ja mistä ja milloin maidon tuottajille korvataan tämä menetys. maatalousneuvosto ja edellinen maatalouskomissaarihan sanoivat että tämä baltialaiset ja suomalaiset maidontuottajat olisivat jo tänä vuonna tai olisi pitänyt jo saada tämä kompensaatiopaketti. nyt komissio on päättänyt toisin ja rahoja on siirretty sitten ebolan torjuntaan ja kehitysyhteistyöhön. sinänsä aivan tärkeitä asioita mutta koska eu on luvannut korvata nämä menetykset niin eu n on myös pidettävä lupauksensa ja tämä korvaus pitää suorittaa tänä vuonna ja oli kyllä ilo kuulla että, että tämä kompensaatiopaketti on nyt sitten liiankin suuri. Eli nyt kun näin on, niin enemmänkin vielä ihmetyttää, että miksi komissio teki tämän päätöksen ja siisi rahat pois tästä korvauksesta muihin tahoihin. minusta myös viljelijät ovat eriarvoisia jos toisille on jo maksettu ja toisille ei. tulee kyllä vähän mieleen että onkohan pohjoisen maat vähän tumpeloita ja etelän maat sitten ehtivät ehtivät niin hakea tätä aikaisemmin mutta eihän kysymys voi olla siitä vaan se jos on luvattu se täytyy tehdä ja kysymykseni kuuluukin että miksi tämä siirto tapahtui ja onko kuitenkin vielä niin että päätetään toisin ja korvataan nämä menetykset mahdollisimman pian ja jo tämän vuoden budjetista. tämä on erittäin tärkeä asia. tämä aiheuttaa suuria menetyksiä voi olla että konkursseja ja viljelijät joutuvat lopettamaan mutta tässä on nyt sitten kysymys myös siitäkin että miten voidaan uskoa eun antamiin lupauksiin. kiitoksia. Merci. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Rouva Nirjadalle. <clears throat> No, Irlanti on erittäin huolessaan komission oikaisukirjelmästä. Tämä 33 miljoonan kriisivaranto 2014 luodaan ottamassa 1,4 prosenttia suorien tukien saajista ja ilmeisesti 144 maksaa Venäjä ja tämä tarkoittaa, että vain 89 miljoonaa menee ja varaukseen. Ilmeisesti olette pohtimassa tällaista korvauspakettia suomalaisille ja valtiomaiden maanviljelijöille ja tämä tulee tyhjentämään koko varauksen. Tämä vaikuttaa hyvin voimakkaasti Irlantiin, jossa on paljon maanviljelijöitä ja maanviljelijöille kärsivät jälleen suoraan siitä, että tulee tämä 1,4 prosentin leikkaus. Meillä on nyt jo naudanlihan kriisi Irlannissa ja meillä on yleinen maataloustuotteiden kriisi Euroopassa, mitä tulee hinnanmuodostukseen, joten olemme huolestuneita siitä, että jos maataloustukirahastoon tulee lisää leikkauksia, tietenkin ymmärrämme, että maatalousbudjetti on suurissa vaikeuksissa kaikissa otsakkeissa, mutta emme ymmärrä, että jos maataloustukirahastosta otetaan rahaa pois ja laitetaan jonnekin toisiin budjettikohtiin, on ratkaisu tähän. Nyt se kolmas kysymys ja sen jälkeen komission edustaja voi vastata. Edustaja Fernandes. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää Rouva Kenjuta hänen selityksistään, jotka ovat varsin tärkeitä jotka varmasti vaikuttavat päätökseemme ja niiden myötä myös saamme lisää selvitystä asiaan. Ensimmäinen kysymys on hyvin selkeä. Jos tarkoittaa, että aiheuttaako tämä vahinkoa maanviljelijöille? tämä oikaisukirjelmä, tuleeko se rankaisemaan maanviljelijöitä vai ei? Se on ensimmäinen suora, yksinkertainen kysymys. Sen jälkeen toinen asia. Jos me nyt täällä puhumme ensi vuoden talousarviosta, haluaisin tietää, josko ensi vuonna kriisi vielä tästä syvenee ja pahenee. Onko suunniteltu jotain mekanismia, jonka avulla voitaisiin turvata maanviljelijöille se, että he saavat korvauksia esimerkiksi Venäjäpakotteista tai muista syntyvistä kriiseistä. Tästä toisesta kohdasta minä haluan kysyä, mitä komissio ehdottaa siinä tapauksessa, että tämä ennakoitu summa tässä kriisivarannossa ei olekaan riittävä, jonka avulla voitaisiin vastata kiireellisiin tarpeisiin. Mitkä ovat komission tarjoamat ehdotukset? Mikä on sitoumuks, jonka voisimme saada komissiolta, jonka avulla voidaan, halutaan taata se, että tämä oikaisukirjelmä ei missään nimessä rankaise välittömästi eikä lähitulevaisuudessa maanviljoita. Siinä tapauksessa kriisi vain pahenee. Mikä, me, mikä ratkaisu meillä olisi tässä saatavilla, jos tämä niin sanottu kauppasarto Venäjään päin pitää, pidetään, pidetään jatkossakin voimassa? Kiitos. Ehdotan, että Rova Calvino vastaa heti näihin kolmeen kysymykseen. Ja voin ehkä vielä antaa joillekin puheenvuoron, jos te haluatte vielä kysyä jotakin komission edustajalta. Rouva, nyt pyydän teitä puhumaan vähän hidastetulla tempolla verrattuna ensimmäiseen tempoon. Thank you very much. Niin, kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia näistä kysymyksistä, koska todellakin ne kuvastavat niitä reaktioita, joita mekin olemme kuulleet, jotka ovat ymmärrettäviä, koska koko budjetin rakenne on erittäin vaikea selittää, mutta mielestämme me eivät kuvasta sitä todellisuutta, mitä tässä oikeus- ja ehdotetaan. Äh, ensinnäkin maidon tuottajat ja milloin heidän äh, menetyksensä korvataan. Äh, haluan sanoa ihan selvästi, mitään päätöstä ei ole tehty eikä komissio ole tehnyt mitään vuoden 2014 budjetin suhteen, että siirrettäisiin määrärahoja jonnekin. Me puhumme vuoden 2015 budjettia, joka ähm, on käytössä lokakuun puolesta välistä lähtien. Siis puhumme ensi vuoden budjetista. Mitään siirtoja ei ole tehty pois maatalousbudjetista. Itse asiassa tämän vuoden budjetissa on ylijäämä, joka siirtyy vuodelle 2015, kuten sanoin vähän aikaa sitten. Maanviljelijöille kyllä annetaan korvaukset, mutta ei tämän vuoden budjetista, vaan ensi vuoden budjetista. Ja mitään päätöstä ei ole tehty, joka vaikuttaisi ähm, maanviljelijöiden korvauksien lykkäytymiseen, eikä oikeusokirjelmässä äh, vaikuta äh, näiden korvausten aikatauluun mitenkään. Sitten toinen äh, kysymys, joka liittyy siihen, millainen vaikutus ylimääräisillä toimenpiteillä on varaukseen ja että onko joku tietty korvauspaketti. Ensinnäkin, kuten sanoin, meidän täytyy katsoa toimenpiteiden täytäntöönpanoon. Toimenpiteet sitä on päätetty, mutta sitten olemme nähneet, että johtuen markkinaolosuhteista maanviljelijät eivät ole hyödyntäneet näitä. E, he eivät ole pitäneet niitä kiinnostavina, e, e, että ole kiinnostunut hyödyntää niitä. Äh, kuten sanoin vähän aikaa sitten, täytäntöönpanon suhteen 30 prosenttisesti on hyödynnetty vihannes- ja hedelmätoimenpiteitä ja maitotoimenpiteet piti keskeyttää, koska ne eivät vaikuttaneet juuri niihin maanviljelijöihin, joihin tämä kriisi vaikutti eniten, erityisesti Suomessa ja Baltian maissa. Siksipä äh, komissio aikoo nyt kohdistaa nämä toimenpiteet Suomeen ja Baltian maihin. Tätä mm, pakettia valmistelmaan en voi mennä yksityiskohtiin, mutta tämä vastaa nyt myös herra Fernandesin kysymykseen. Meidän lähestymistapamme on se, joka löytyy kalvolta yhdeksän, mikä voisitte mennä takaisin siihen. Eh, niin, niin äh, tarkoituksena on to, hätätoimenpiteisiin äh, ensinnäkin uudelleen siirtää varau, määrärahoja, sitten käyttää kriisivarausta vain jos tarvitaan ja niille summille, joita tarvitaan. Ja sitten meillä on marginaali maataloustukirahastosta tulevia kriisiä varten. Tämä tarkoittaa sitä, että jos summat eivät ole riittäviä ja on täysin mahdotonta arvioida, mitä tapahtuu, jos vaikka Venäjä laajentaisi vastapakotteita ja äm, tällä olisi jonkinlaista vaikutusta, me emme pysty arvioimaan sitä nyt, niin sitten meillä on marginaali, joka voidaan aktivoida eh, lisätalousarvion kautta. Joten eh, itse asiassa maatalousotsake on se, jossa on eniten mm, varauksia, joilla voidaan huomioida yllättäviä eh, tapahtumia. Ihan hyvistä syistä meillä on budjettimäärärahat, meillä on marginaali, joka on maataloustukirahaston katon alla, meillä on käytötarkoitukseen sidottu tulo, meillä on kriisivaraus, meillä on useita eh, mekanismeja, joita voidaan hyödyntää ennakoimattomia eh, tapahtumia varten, jotka saattavat eh, syntyä vuonna 2015, mutta meidän lähestymistapamme on, että kriisivarausta ei käytetä, jos toisia määrärahoja on. Meillä on tietty järjestys mm, ja katsomme, että mikä on tehokkain tapa rahoittaa ylimääräiset toimenpiteet. Eli viimeinen kysymys, jos kriisi jatkuu ja maatalousbudjetti oikaisukirjelmänkin muutoksilla ei ole riittävä, niin meillä on vielä katon alla marginaali, jota me sitten ehdottaisimme käytettäväksi lisätalousarviolla ensi vuonna. Bien, reprenons. Kiitos. Hyvä. Nyt u- uudestaan kyselykierros. Edustaja Donanu. Merci. Euh. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> on ihan totta, että tämä oikaisukirjelmä on synnyttänyt paljon tekstiä ja se ehkä se synnyttää pelkotiloja maanviljelijöissä. Uskoakseni budjettimekanismit ovat monimutkaisia, se tajuttiin viimeistään tänään, mutta se mikä tässä nyt on kuitenkin hyvä on se, että me haluamme säilyttää eurooppalaisen maanviljelyn hengissä. Jos me emme ole vielä pystyneet <clears throat> järjestämään tätä Venäjän pakotteista syntyvää maksua tälle ja ensi vuodelle, niin kuitenkin, tai jos se jotenkuten järjestyy, niin kuitenkin on paljon epävarmuutta ilmassa. Mutta EUn täytyisi pitäytyä kiinni sitoumuksissaan nimenomaan maatalouspolitiikkaa ajatellen, ajatellen YMPtä, koska kyllähän tässä on ensi ja viime kädessä kysymys Euroopan uskottavuudesta. Jos me nyt otamme käyttöön etukäteen tätä kriisivarannon varoja, niin siinä piilee se riski, että siis siinä otetaan suuria riskejä tulevaisuutta ajatellen ihan suoraan sanoen, koska tulossa on ehkä uusia kriisejä. Se voidaan jo tuntea jossakin määrin maataloustuotteissa, joissakin kohtaa syntyy kriisejä. Maata, maitotuotteissa voidaan ennakoida kriisejä. Minä voin puhua omalta osaltani. Omenan tuotannossa on kriisejä. Moldavian markkinat ovat avautuneet. Se synnyttää kriisitilanteita ja se muuttaa vakavasti tasapainotilannetta, joka on jo monimutkainen tämän Venäjän pakotteiden kanssa. Jos puhutaan maito, maidosta, maitotuotteista, ja maitokiintiöiden loppumisesta ja kilpailun avaamisesta. Siinäkin on ylituotannon vaara tulossa ja silloin Eurooppa joutuu suuriin vaikeuksiin. Olen puhunut tästä pelosta jo viisi vuotta sitten tällä samalla paikalla, mutta täydentääkseni puheenvuorossani tämä maitotuotteiden tai maitokriisi voi omata myös odottamattomia seurauksia naudanlihaa tuotantoon, koska naudanlihaa on usein alituotettu verrattuna maitotuotantoon. Tässä voidaan joutua pahaan kilpailutilanteeseen lihatuotannon kanssa. Ranskassa tämä on jo tunnettua, mutta koko Eurooppa voi pudota tähän tilanteeseen. Minä olen hyvin huolissani tulevaisuuden kannalta, Euroopan maataloustuotannon kannalta. Meidän pitäisi pystyä paremmin ennakoimaan näitä kriisejä, koska niitä on jo voitu ennakoida. Eli ottaa käyttöön joitakin rahastoja, ei ehkä kokonaisuudessaan, ei pidä käyttää kuitenkaan kokonaisuudessaan näitä rahoja. Se olisi vastuuta vastuutonta toimintaa. Kiitos, minä haluan jakaa tässä teille <clears throat> viestin rouva Kardiosa Valkilta, joka on ongelmissa lentonsa kanssa. Hän ei pääse tulemaan tänne tänä aamuna, mutta hän on kovin pahoillaan ja toivoo, että emme tekisi suuria päätöksiä tänä aamuna siitä, minkälaisen kohtalon haluamme varata tälle oikaisukirjelmälle, eli lykkäisimme päätöstämme torstai-aamupäivän kokouksellemme, kun me ryhdymme nimenomaan valmistelemaan sovittelukokousta. Nyt Rova Greslelle annan puheenvuoron. No, tämähän on hyvin mielenkiintoista. Kiitoksia puheenjohtaja, kun nyt yhtäkkiä on 448 eh, miljoonaa euroa ilmoitettu tällaisiksi marginaaliksi. Miksi me emme tienneet tätä aikaisemmin, kun nyt me yritämme neuvostolta saada lisää määrärahoja ja sitten saamme kuulla, että meillä on tässä ilmeisesti ylibudjetointia Tämä ei nyt ole asia, jonka haluaisin juuri tässä vaiheessa kuulla. Joskus toiste ehkä kyllä. Tiedän, että tässä on kyse markkinahinnoista ja äh, ennakko mutta sitten täytyy lähteä siitä, että vuoden 2015 budjettissakin on yhtä paljon ilmaa kuin 2014 budjetissa. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni äh, koskee tätä Venäjä-tukea. Te sanoitte aivan oikein, että komissio on pysäyttänyt uudet äh, hakemukset ähm, liittyen näihin tukiin, vaikka tällainen äh, petosepäily on, eikä se koske pelkästään juustoa, vaan myös äh, muita tuotteita. Me tiedämme, että jotkut valtiot ovat hakeneet enemmän tukia äh, kuin mikä tämän valtion kokonaistuotanto on vuodessa. Joten minä haluan tietää, miksi komissio ylipäätänsä vielä maksaa, vaikka tällainen petosepäily on olemassa. Ja sitten ajatus, että tämä haetaan takaisin vuoden lopussa rahoituskorjauksiin, niin se ei meitä voi tyydyttää kansanedustajina, koska meille ei ole sama se, että maksaako meidän veronmaksajamme sakkoja EUlle liittyen petoksiin, joita ei sitten välttämättä tätä petoksen tekijöiltä koskaan saada takaisin. Joten tämähän koskee meidän veronmaksajamme, siksi tämä asia ei voi meillä olla itse sellainen, että se ei meitä kiinnosta. Ja olen hiukan pettynyt, koska komissio tähän mennessä sanoi, että älkää huoliko eurooppalaiset edut ovat turvassa, koska mehän haemme rahat takaisin, mutta kyllä tässä on myös kansallinen edu, etu kyseessä, koska on kyse petosepäilystä ja kansalliset tasot eivät ehkä ole tästä heti kiinnostuneita. Kyllä meidän tämä täytyy hoitaa. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron edustaja Dessille. Hän on nimenomaan maatalousvaliokunnan jäsen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen nyt kymmenen vuotta täällä Euroopan parlamentissa ensimmäistä kertaa budjettivaliokunnassa ja minulle oli erittäin vaikea ymmärtää kaikkia näitä yhteyksiä. Olen kovin pahoillani siitä, että kollegani Peter Jaar ei voi olla täällä, koska hän on maatalousvaliokunnassa se henkilö, joka tätä asiaa käsittelee. Muutamasta asiasta haluaisin puhua. En ymmärrä, miksi komissiolla kestää niin kauan auttaa suomalaisia tai Baltian maiden maidon tuottajia. Jos itse on maanviljelijä, niin ei välillä oikein voi ymmärtää, miten monimutkaisesti täällä asiat toimivat. Minä olen puhunut Suomen maatalousministerin kanssa ja myös Latvian maatalousministerin kanssa. Kyllä ihan yksinkertaisen korvausjärjestelmän olisi voinut tehdä, jos joku suomalainen tai latvialainen maanviljelijä saa 40 senttiä litralta, niin sitten heti Venäjän boikoton jälkeen syyskuussa maidon hinta oli 20 senttiä. Siis kahdessa kuukaudessa maidon hinta puolittui. Tämä todella vaikuttaa heidän Äh, elinkeinoonsa. Ja minä järjestin, ehdotin ihan yksinkertaista järjestelmää. Jos he saivat ennen 40 senttiä, nyt 20 senttiä, sitten on 20 senttiä ähm, äh, eroa. Neljä senttiä tämä hinta laski kaikille maanviljelijöille Euroopassa, joten sen otan pois 16 Mm, tämä voi ihan helposti laskea, se voi ihan heti maksaa, eikä tässä tarvitse kovasti laskea, mutta ilmeisesti täällä Euroopassa ei pystytä ajattelemaan yksinkertaisesti. Ja juuri kun on kyse näistä valtiamaiden maanviljelijöistä, olisimme hyvin se voimakkaan poliittisen viestin voineet välittää Venäjän kriisissä, että Eurooppa on toimintakykyinen, mutta Eurooppa ilmeisesti ole toimintakykyinen. Nämä maanviljelijät menevät konkurssiin, jos eivät ensi viikkoina saa rahaa. Minä tulen äm, Bayerista ja siellä äm, hinnan laskunut 5-8 senttiä. En minä ole vaatinut, että heidän pitäisi äh, saada äh, jotain korvauksia, mutta silloin kun äh, elinkeino on vaarassa tuhoutua poliittisista syistä, niin kyllä meidän täytyy toimia yhdessä Paulo de Castron S, kanssa SND-ryhmästä ja ECR-ryhmän ja ALDE-ryhmän Roten kanssa kirjoitin presidentti Junckerille kirjeen, että ei voi olla, että määrärahat, jotka palautuvat eh, tai jäävät yli maatalousbudjetista käytetään johonkin eh, muuhun. Mitä 400 miljoonaa euroa kriisirahastossa tarvitaan? Sehän on ihan vain juomarahoja. Onko kuskaan kukaan laskonut, eh, miten tämä vaikuttaa maa, maidon tuottajiin, jos maidon hinta laskee viidellä sentillä, jos se laskee 10 sentillä, se on 13 miljardia. Mitä me tällä 400 miljoonaa euroa teemme, se riitä. Minä en ole mikään budjetti äh, asiantuntija, mutta kriisirahastoihin täytyy äh, kerätä rahaa niin, että meillä oikeassa kriisissä on myös riittävästi määrärahoja. Minä todellakin pyytäisin, että tässä todella pian toimittaisiin ja autettaisiin ja että äh, nämä määrärahat, jotka tulevat ähm, maatalousbudjetista, myös pysyvät siellä ja ne autetaan Suomen ja Baltian maiden ähm, maitotuottajia, jotta he tulevaisuudessakin vielä uskovat Eurooppaan. Kiitos, Rova Carignon. Kiitoksia tilaisuudesta vastata. Voin olla vain samaa mieltä poliittisista kannanotoista, että pitää noudattaa sitoumuksia. Kyseessä on Euroopan uskottavuus ja pitää suojella yhteistä maatalouspolitiikkaa, niin kuin on sanottu. En usko, että mitään erimielisyyttä periaatteessa on. Ja kysymys vain kuuluu, miten saavutetaan nämä tavoitteet minimikustannuksen, kun ajatellaan tämänhetkisiä tämänhetkistä talousarviotilannetta täällä unionissa. Sitten Rova Greslen kommentti budjettiin haluaisin esittää pari lisäkommenttia. Ensinnäkin on tosiasia, että ylijäämää maatalous on. Sen ei pitäisi olla mikään yllätys, koska, koska on niin, että meillä on kaikki nämä välineet, jotka maksetaan tietyissä oloissa vuoden lopussa. On ihan normaali, että joka vuosi meillä on tämä ylijäämätilanne tässä vaiheessa. Katson tässä tämän vuoden lukuja ja 900 suurin piirtein ylijäämää, josta me nyt tänä vuonna puhumme, niin osa siitä liittyy mm, budjettikuri korvauksiin ja sitten käyttämätön kriisivaraus on ihan normaalia, siis että vuoden lopussa on tällainen ylijäämätilanne ja ne sitten maksetaan takaisin tai siirretään seuraavaan talousarvioon riippuen tilanteesta ja olosuhteista. Ta- tavoite, joka meillä on, on yrittää ennakoida, mitä tuloja merkittyjä tuloja tulee ensi vuonna johtuen näistä korjauksista oikaisusta liittyvät väärin maksuihin. Näistä juuri nyt keskustellaan komission ja jäsenvaltioiden kesken. Tämän pitäisi johtaa ensi vuonna siihen, että on enemmän tuloja ja tämän takia me olemme sitä mieltä, että ei olisi järkeä siinä, että 2015 vuoden lopussa oltaisiin korkeammassa ylijäämätilanteessa johtuen näistä ylimääräisistä tuloista, joita ei ole käytetty tehokkaasti koko vuoden aikana. Mitä tulee sitten hänen viittaukseensa petoksiin. En ole sanonut mitään tietoa siitä, että olisi epäilyä petoksista, mutta mitä me olemme identifioineet on, että jotkut toimet eivät ole olleet tarpeeksi kohdennettuja, ne ovat olleet liian yleisiä ja tämän takia ne ovat mahdollistaneet sen, että jotkut viljelijät ovat hyötyneet, vaikka he eivät olekaan vieneet Venäjälle aikaisemmin. Tämä ei ole siis petosta niinkään, vaan pikemminkin se seikka, että johtuen kiireellisestä toimesta se oli liian yleisluontoinen, ei riittävän kohdennettu toimenpide. Tämä saa minut seuraavaan kysymykseen, jonka pari muuta parlamentin jäsentä otti esille, nimittäin minkä takia Baltian ja Suomen toimenpiteitä ei ole vielä hyväksytty tai tehty. Ja tässä en usko, että tämä johtuu siitä, että komissio olisi ollenkaan hidas. Tiiviitä keskusteluja käydään säännöllisesti maatalousneuvostossa, mutta me haluamme varmistaa sen, että nämä toimenpiteet ovat hyvin kohdennettuja. Ja tämän takia tarvitsemme objektiivisia kriteerejä, jotta saadaan tietää, mitkä viljelijät voivat käyttää hyväksi näitä toimenpiteitä. Ja jotkut kysymykset ovat varsin monimutkaisia, koska esimerkiksi yksi indikaattoreista on objektiivinen hinta, ja itse asiassa objektiivinen markkinahinta esimerkiksi Suomessa on suhteellisen korkea joten me emme ole saavuttaneet sitä tasoa, joka oikeuttaisi tämän tyyppiset toimenpiteet. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joista nyt keskustellaan maatalousministereiden kesken ja tämän takia pakettia ei ole vielä hyväksytty, jotta voitaisiin auttaa Baltian maita ja Suomea, vaikkakin uskon, että poliittista tahtoa kyllä on löytää hyvä, tehokas, kohdennettu ratkaisu tähän erityisongelmaan. Merci, madame. Kiitos rouva. Nyt annan puheenvuoron edustaja Kysmykille. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Rzeczywiście sytuacja jest... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, tilanne on todella vakava. Venäjän sanktiothan eivät lopu, tämä jatkuu ja komissio ehdottaa, että kriisivaraus ensi vuodeksi käytetään. Ehkä tämä on aina rahoitusratkaisu näiden sanktioiden korvaamiseksi. Se, mitä komission ehdokas juuri, e, e, komission edustaja juuri äsken sanoi, kyllä perustuu suureen väärinkäsitykseen. Venäjän sanktioiden seuraukset on, ovat se, että kaikissa maataloustuotteissa hinnat ovat laskeneet äh, joissain äh, tuotteissa 30-40 prosenttia, joissain jopa 70 prosenttia verrattuna kriisiä edeltäviin hintoihin, näin esimerkiksi omassa maassani Puolassa. Äh, komission edustaja sanoi, että tämän vuoden budjetista tätä rahoitusta ei ole käytetty, mutta nyt tämä rakenne, jota komissio ehdottaa, on sellainen, että nämä korvaukset hyödyttäisivät vain harvoja maanviljelijöitä. Kun on kyse vihanneksista ja hedelmistä, korvauksia maksetaan vain niille maanviljelijöille, jotka tuhoavat sadon. Niitä ei voida käyttää esimerkiksi hyvän tekeväisyyteen, Kuitenkin saaron seuraus on se, että kaikissa maataloustuotteissa, jotka markkinoille tulevat, on alhaisemmat hinnat. Ja tällainen apu voisi todella hyödyttää maanviljelijöitä. Tätä haluan korostaa, tämä ei kosketa pelkästään Suomea ja Baltian maita, vaan myös Puolaa. Puola myi äh, maataloustuotteita äh, Venäjälle noin puolentoista miljoonan euron arvosta vuosittain. Se on suuri osa meidän vientiämme. Ja tämä on suuri isku puolalaisille maanviljelijöille. Haluaisin vielä viitata siihen, miten tämä kriisivaraus siirretään seuraavalle vuodelle. Tässä on kyllä suuri väärinkäsitys taustalla. Merci. Kiitos. Edustaja Olbrist, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä toivoisin, että saisimme vielä ähm, hiukan selityksiä komission edustajalta. Tässä keskustelussa puhuttiin ensin sanktioista, jotka liittyvät kauppasaartoon. Äh, sanottiin, että nämä määrärahat maksettiin ja sitten sanottiin, että mitä ne ole vielä maksettu. Tästä nyt haluaisin tietää vähän tarkemmin, mitä määrärahoja on maksettu ja mitä ei ja kollega maatalousvaliokunnasta. Heillähän näyttää olevan tietoja siitä, miksi näitä määrärahoja ei vielä ole otettu käyttöön. Tämä on erittäin tärkeää, koska keskustelu on nyt sellaista, että täällä valiokunnassa me emme oikein edes tarkkaan tiedä, että onko määrärahoja maksettu vai ei. Se, mitä komission edustaja sanoi, kuulosti siltä, ettei näin ole. Mm, toinen kysymys, määritelmät. Budjettivaliokunnassa on tärkeää, että me ihan tarkkaan määrittelemme, miten me tämän kriisivarauksen ymmärrämme. Se on tärkeä kysymys, koska se, mitä tapahtuu Venäjän sanktioiden takia, onko se kriisi maataloudelle? Jos se on maatalouskriisi, niin silloinhan kriisivaraus pitäisi ottaa käyttöön kriisin ähm, torjumiseksi maataloudelle taloudessa. Nyt kysymys kuuluu, että kuinka paljon määrärahoja pitäisi mobilisoida ja äh, se mitä me tiedämme on, että komissio sanoo, että ensi vuonna tarvitaan 35 miljoonaa. Miltä pohjalta nämä laskelmat on tehty? Äh, tässähän on eri näkemyksiä asiasta ja markkinat on huomioitava. Tärkeää on se, että tämä tilanne, joka on syntynyt, laskeeko se kriisiksi, onko tämä todellakin kriisi ja sitten kuinka paljon määrärahoja voidaan käyttää. Tämä on tarkkaan katsottava. Ja nyt jos seurataan meidän työtämme, niin sitten sanotaan, että kriisivaraus perustuu tähän yhteen pilkkuun, mihin prosenttiin suorista tuista. No sitten kaikki sanovat, että kyllä, maanviljelijät itse maksavat tähän kriisivaraukseen. Eli he maksavat näiden sanktioiden seurauksista. Komissio sanoo, että se mitä tuohon kriisivaraukseen maksetaan, niin se de facto palautetaan 2015 lopussa maanviljelijöille. Se palautetaan maanviljelijöille näistä ylijäämistä. Tämäkin on tärkeää, koska on oltava selvää se, että kuka saa mitä. Saavatko maanviljelijät ne rahat, jotka heiltä on otettu pois takaisin, vai menevätkö nämä suoriin tukiin? Mitä tapahtuu ylijäämälle? Nämä kolme asiaa siis ensinnäkin. Onko määrärahoja maksettu vai ei? Toiseksi, kriisivarauksen määritelmä. Se, mitä nyt tapahtuu, onko se kriisi ja sitten palautetaanko nämä määrärahat maanviljelijöiden ylijäämän kautta? Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Kolmel. Vielen Kiitoksia, puheenjohtaja minun on tunnustettava ensinnäkin tämä asiakirja, josta me tänään keskustelemme, oli minulle yllättävä. Yllättävä sen takia, että täältä ilmaantui rahaa, jota voimme hyödyntää. Jos nyt teen yhteenvedon, niin minusta on kyllä hyvin omituista se, mistä me tänään keskustelemme. Minä olen kuullut hyvin paljon epäselvyyksiä, erilaisia huomautuksia, joilla varmasti kaikilla on perustelunsa. Kysynpä sitten, että jos komission edustaja sanoo, että tämä on tällainen kvasi tavallinen menettely, niin sitten minä en ollenkaan ymmärrä, että miksi meidän keskustelussamme syntyy näin paljon kysymyksiä millainen menettely tässä tavallisessa menettelyssä, millainen tavallinen menettely tämä oikeastaan on. Ja minulla on nyt ihan suoraan sanottava, että me tarvitsemme avoimen budjetin, eli me voimme käyttää määrärahoja vain, jos meillä on selkeät faktat eh, tiedossa, ja selkeät faktat tarkoittaa sitä, että tarvitsemme myös laskelmia eh, pohjaksi. Nyt kuulemme erilaisia summia, eh, ja erilaisia menoja, mutta eihän tämä voi olla pohjana sille, että käytetään useita satoja miljoonia euroja. Me tarvitsemme myös luotettavuutta, eli jokainen EU-ssa, joka sanoo, että hän luottaa joihinkin meidän antamiimme lupauksiin, niin hänen on myös saatava määrärahansa. Ja sitten meidän täytyy myös vaatia varauksia Äh, kyllähän näitä kriisiä aina äh, syntyy nyt esimerkiksi liittyen Venäjän pakotteisiin. Ja kyllä minäkin tietysti olen sitä mieltä, että äh, on autettava mahdollisimman nopeasti niitä ihmisiä, jotka siitä kärsivät. se tarkoittaa, että meillä täytyy budjetissa aina varauksia, koska muuten emme pysty tulevissa kriiseissä auttamaan. Joten tarvitsemme selkeästi rakennetun kokonaispaketin jossa pitäisi mahdollisesti olla myös vaihtoehtoja, jotka on kuitenkin selkeästi ähm, ähm, nostettava esiin niin, että voimme äänestää vaihtoehdoista, mutta yhtenä kokonaispakettina. Rouva Kavinio, haluatteko te vastata saman tien tähän kysymyssarjaan tai kolmeen kysymykseen, jotka olemme vastikään kuulleet? Yes, thank you very much again. Eh, Kiitoksia jälleen kysymyksistä. Ensinnä voin vain olla samaa mieltä parlamentin jäsenen kanssa, joka sanoi, että kriisi on aivan erityisen rankasti iskenyt Puolaan ja tämän takia Puola hyötyi enemmän kuin mikään muu jäsenvaltio ensimmäisessä toimenpidepaketissa koskien hedelmiä ja kasveja. Ja katson lukuja, noin 70 prosenttia ensimmäisistä toimista meni tähän maahan ja tämän takia tarvitsemme toisen paketin, jotta katettaisiin muidenkin jäsenvaltioiden tarpeet, joten itse asiassa uskoakseni on selvä linkki niiden maiden välillä, jotka tämä koski, aivan eri, eni, koski eniten ja toimen välillä, joita on hyväksytty. Sitten kysymys siitä, onko vai eikö maksettu. Tapa, jolla tämä toimii, on se, että jäsenvaltiot ovat maksaneet tätä tukea ja, EU-budjetista sitten uudelleen korvataan viljelijöille kahden kuukauden ajassa yleensä. Ensimmäisen paketin kohdalla meidän pitäisi alkaa korvaukset kaksi kuukautta tämän jälkeen. Pian varmaankin voin tarkistaa vielä täsmällisen päivämääränkin, mutta nyt olemme lähestymässä tätä maksuaikaa jäsenvaltioiden suuntaan. Toinen paketti on vielä meneillään, joten tällä hetkellä jäsenvaltiot antavat niitä, näitä varoja, jotka sitten maksetaan uudestaan EU-talousarviosta. Sitten kolmas kysymys koski sitä, onko, tuleeko tämä tilanne katetuksi kriisinvarauksen kohdalla Tietenkään viljelijät eivät tätä kriisiä ole aiheuttaneet, eivät hän viljelijät kai koskaan mitään kriisejä aiheuta, ainakin toivon. Siinä mielessä kriisivaraus tarkoittaa odottamattomia tapahtumia, jotka vaikuttavat huomattavalla tavalla markkinatilanteeseen. Tämä on meidän näkemyksemme ja myös juridisen yksikkömme näkemys, että tässä skenaariossa juuri nyt ollaan ja siksi kriisivaraus on väline, joka voidaan ottaa nyt mukaan kuvan Maksetaanko tästä sitten viljelijöille ensi vuoden lopussa? Tämä tulee riippumaan muun muassa siitä, missä määrin toimiin ryhdytään ja niihin tartutaan ja missä määrin maksumäärärahoja voidaan uudelleen kohdentaa. Ja se riippuu myös siitä, onko meillä enemmän tuloja ensi vuonna, kun on ennakoitu. Sekin on mahdollista aina. Näin voi tapahtua. Tämä tulee sitten riippumaan siitä hetkestä mm, silloin. Sitä on vaikea ennakoida tässä vaiheessa. Emme myöskään voi ennakoida tällä hetkellä sitä, että kriisivaraus käytettäisiin täysin loppuun eikä sitten maksaisikaan viljelijöille. Eihän se johtopäätös perustu myöskään mihinkään faktoihin tässä vaiheessa. Miten sitten tavallisesti toimitaan? Tarvitsemme avoimen prosessin tässä vaiheessa vuotta tapahtuu niin, että yleensä päivitetään määrätyt tulot päivitettyjen lukujen mukaan ja korjauksien mukaan, joita on tehty maitomaksuista, joita on kerätty vuoden aikana. Siis yleensä syksyllä me tarkastelemme näitä lukuja, päivitämme niitä ja sitten teemme oikaisukirjelmämme tämän pohjalta. Mikä on ollut aivan erityislaatuista tänä vuonna ja mikä on herättänyt reaktioita, on se seikka, että ensimmäistä kertaa me olemme maininneet mahdollisuuden käyttää kriisivarausta. Me olemme ehdottaneet sen sijaan, että vain kerättäisiin varausvaraukselta ja budjettisiirtoja budjettisiirron jälkeen. Ja turvalle kohdentaisiin varoja, joita ei tarvita yhteisen maatalouspolitiikkaan, ja näitä varoja pantaisiin muihin, muihin otsakkeisiin talousarviossa. Tämä on oikeastaan nyt ensimmäinen kerta, kun budjettikuri, jota josta muut budjetin osat ovat kärsineet, niin nyt se alkaa vaikuttaa myös yhteisestä, yhteiseen maatalouspolitiikkaan, joten me emme ole hämmästyneitä näistä reaktioista, mutta me haluamme nyt puhua aivan selkeästi ja suoraan, koska me uskomme, että näissä budjettiolosuhteissa ei olisi vastuullista budjetointia olla uudelleen kohdentamatta määrärahoja, joita on käytössä, jotta voitaisiin mahdollisimman hyvin käyttää vähäisiä maksumäärärahoja, joita meillä käytettävissä on. Tarvitsemmekö sitten varauksia budjetissa? Kyllä, Tämä siis selkeä vastaus. Me tarvitsemme varauksia erityisesti yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Kysymys kuuluu, kuinka suuresta varauksesta on kyse ja mihin hintaan. Kiitos. Nyt suljen puheenvuoropyyntöluettelon. Täällä on vielä kolme pyyntöä tullut minulle. Edustaja Manka, olkaa hyvä. Eh, eh, dnes hovoríme naozaj o dôležitých... Kiitoksia. Tänään puhumme erittäin tärkeistä ongelmista. Sen näkee myös jäsenten reaktioista ja eh, kollegojen huolista. Minä ymmärrän ne kyllä osittain. Jos emme auta maanviljelijöitä, myöskin yhteydessä Ukraina-kriisiin ja Venäjän kauppasaartoon, niin markkinoillamme syntyy suuria vääristymiä. Se, mikä minusta tässä nyt puuttuu, on kokonaiskuva. Me puhuimme maksamattomista laskuista. ja Jos me emme näe tätä kokonaiskuvaa, niin sitten meillä on ongelma ja kokonaisrakenne ei toimi jos emme näe koko kuvaa. Puhumme erilaisista sanktioista, enkä nyt ole ihan varma, selviytyvätkö tästä ne, joiden laskuja ei ole maksettu. Kuka nämä ongelmat sitten ratkaisee? Auttaako valtio eh, heitä? Eh, onko menettely sama kaikissa maissa. Sitten on nämä maksamattomista laskuista syntyvät viivästyskorot. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia myös lisätalousarviossa ja siksi olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tämä on ratkaistava trilogissa. Minä en ole neuvostolta enkä komissiolta kuullut minkälaista ratkaisuehdotusta. Kukaan meistä ei tiedä, mitkä ovat todelliset seuraukset. Tämä oikaisukirjelmä olisi nähtävä tässä kokonaiskuvassa. Merci, monsieur. Kiitos, edustaja Taron. Monsieur Taron. Edustaja Taron. Merci, monsieur le président. Sorry to repeat, uh, some of... Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että joudun toistamaan kysymyksiä, joita on jo tehty. Mutta mitä parempi, selkeämpi tilanne on ennen sovittelua, sen parempi. Kriisin aikoina ja koska tässä on maitokriisikin uhkaamassa, minä todella epäilen sitä, kannattaako vähentää ensi vuoden talousarviossa maatalousvarasta. Pitäisin todellakin parempana, että komissio etsii muita rahoitusvaihtoehtoja äh, rahoittaa näitä suoria toimia äh, johtuen Venäjän kauppasaarosta. Tietenkin tässä vihreätkin ymmärtävät sen, että komissio on kovien äh, pakotteiden edessä, budjettikuuriin ja budjettitilanne ja talousarvioesitys on koskenut, koskettaa jo monissa rahoituskeskuksen kattoa, mitä tulee maksumäärärahoihin. Pari yksinkertaista kysymystä. Olenko oikeassa, kuin oletan, että lisää maataloustakuurahastotuloja voidaan käyttää vain lisäämään maksuja talousarvessa, mutta ei maksusitoumuksissa? sitten kun ne ovat umpeutuneet. Ja tämän seurauksena nämä lisätulot, tuloja ei voitaisi käyttää EU-toimiin, joilla reagoitaisiin Venäjän kauppasaartoon. Toinen kysymys, jos tulee lisämaksumääräisitoumuksia tähän tämän saaron yhteydessä ilman, että käytetään maatalouden kriisivarausta. Eikö tässä synny vaara siitä, että tämän rahoituskuripitojärjestelmää hyväkseen? Sitten en ole, olen vähän ulkopuolinen maatalouskysymyksissä. Komissio on kritisoitu hitaudesta sen reaktioissa ja kuulimme sellaisen selityksen, että itse asiassa menee kaksi kuukautta maksujen alkamiseen. Ja tämän takia meidän kannalta katsottuna meille ja komissiolle kaksi kuukautta on varsin lyhyt aika, ihan selmäräpäys vaan eihän siinä mitään edit tehdä, mutta äh, lehmälle ja sen omistajalle tämä voi olla ikuisuus. Tämä, tässä olisi neuvo minulta. Merci. Kiitos, edustaja Ryvi. Äh, niin, kiitoksia puheenjohtaja. Venäjän kriisi hän äh, huolestuttaa meitä kaikkia, ei vain maataloudessa. Mehän nyt kuulimme, että päästy yhteisymmärrykseen komission jäsen Oettingerin kanssa, että Euroopan unioni antaa takeita kaasuostoille Ukrainasta. Minua kiinnostaisi se, miten tämä näkyy budjetissa ja onko budjettiin tehty jo varauksia tätä varten. Madame Cavigno. Rouva Cavigno, olkaa hyvä. Okay. Um, and... Hyvä on minä näitä hyvin teknisiä ja uh, erityisiä uh, kysymyksiä varten. Uh, uh, annan puheenvuoron Silvannolle. Uh, niin kokonaiskuvasta, niin meidän täytyy kyllä nähdä tämä budjetin kokonais kuvassa, vuonna 2015 budjetin kokonaiskuvassa, ottaen huomioon se, että maataloudessa ei ole maksamattomia laskuja, joten tämä ei ole ala, jossa on erityisesti mitään jännitteitä, emmekä tietenkään halua, että tämä muuttuu. E, haluan vain nyt huomauttaa, että tämä on ehkä se ainoa osa budjetista, jossa ei tällaisia jännitteitä ole tähän mennessä ollut. Sitten kaasuostot Ukrainasta minun täytyy pyytää kollegoitamme vastaamaan näihin kysymyksiin mm, ehkä kahdenvälisesti. Minä en tiedä tämästä tilanteesta sen enempää, Sivana ehkä voit kertoa enemmän. Just to, to respond to the question concern... Vastaisin vain tähän kysymykseen, joka liittyy lisää merkittyihin tuloihin. Koskeeko tämä vain maksumäärärahoja vai, vai myös maksusitoumuksia? Koskee molempia menot maatalouden tukirahasta, tai menopuoli tukirahastossa on määritelty erot, erittelemättöminä. Näin ollen maksu ja, ja maksusitoumusmäärärahat kulkevat aina yhdessä. Ja tämä on yksi syistä, että että nämä voidaan maksaa, joten tulot mahdollistavat sen, että voidaan tehdä enemmän sitoumuksia ja maksuja, ja ne kulkevat käsi kädessä. Tämä on yksi syistä, niin kuin äsken kollegani selittää, että johtaa tähän mm, jaksottamiseen, jos on enemmän perintöjä tai täytäntöön pannaan 24 miljardia, joka on takurahastolla käytössä, tukirahastolla käytössä, ja eikä ole tästä käytetty täysin ensi vuoden mm, vuoteen mennessä, sitten voidaan käyttää ensin nämä varat ennen kuin turvaudutaan kriisivaraukseen. Mitä sitten talouskurista tai rahoituksesta kurista? Me, meillä on budjettikohtia, voidaan uudelleen kohdentaa varoja, voidaan saada lisää tuloja sen lisäksi, kuin mikä on nyt arvioitu tarve oikaisukirjelmässä. Sitten voimme käyttää kriisivarausta, jos ei tämäkään riitä, niin sitten on vielä mahdollisuus tehdä lisätalousarvio, joka käyttää hyväkseen käytössä olevaa liikkumavaraa ja maataloustukirahaston kattoa, ja sitten voidaan saada lisäbudjettivoimavaroja käyttöön. Uskon, että tämä selittää tätä tilannetta ja mahdollista tulevaa tilannetta, jota voidaan odottaa. Kiitos. Edustaja Sarvamaa, olkaa hyvä. Merci bien, monsieur le président. Um, I do understand the need. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kyllä ymmärrän, että määrärahoja on siirrettävä. Teknisesti ymmärrän komissiota ja heidän oikaisukirjelmäänsä, mutta haluaisin lähettää erittäin voimakkaan poliittisen viestin, koska poliittisesti ongelma on hyvin selvä ja hyvin yksinkertainen. Teknisesti se ei ole yksinkertainen, mutta pääviestin on mentävä neuvostolle. Tässä on nyt kyse solidaarisuudesta jäsenvaltioiden kesken. Ja Maanviljelijät eivät pyytäneet tätä. He antoivat hyväksyntänsä kansalaisina olla osana tätä yhteistä politiikkaa, mutta he eivät odottaneet näitä seurauksia, joten teidän täytyy varmistaa, että heidän tilanteensa on hyvä sen jälkeen, kun pöly on laskeutunut. Tästä on kyse solidaarisuudesta jäsenvaltioiden kesken ja viesti menee neuvostolle. Mutta koska minä ymmärrän poliittisen ongelman, niin tekniset yksityiskohdat jätän niille, jotka niitä joutuvat käsittelemään, joten viesti menee myös komissiolle. Meidän täytyy ratkaista tämä. Emme me voi antaa jättää näitä ihmisiä oman onnensa nojaan ja sovittelu äh, komitean jäsenenä minä kyllä ymmärrän, että meidän täytyy ratkaista nämä maksamattomat laskut. Tämä on kuitenkin viestini. Kiitos, jos teille sopii, niin viimeinen puheenvuoro. Sen käyttää teidän puheenjohtajanne. Tämä tilanne on aika tuskaisa ilmentymä siitä, kuinka on kertynyt maksamattomia laskuja kovinkin paljon. Jos meillä on kertynyt näitä maksamattomia laskuja, niin jos niitä olisi kertynyt näin paljon, niin ehkä komission ei olisi tarvinnut turvautua tähän oikaisukirjelmaan, eikä tarvitse lähteä käyttämään varantoja, maatalousvaroja ajatellen olisi voitu käyttää muihin kohteisiin. Kun nyt kuuntelen teitä, Rova Calvignon, niin jos tämä oikaisukirjelmä, paketti vuodelle 2014 oli sovittelun kohteena ja sai neuvoston hyväksynnän tai oli sen hyväksynnän kohteena, niin ehkä olisi ollut keinoja, joiden avulla oltaisiin voitu selvitä näistä maksusta. Minä puhun nyt tästä kriisivarastosta, varannosta se on uusi asia, mutta se liittyy monivuotiseen rahoitussopimukseen 2014-2020 Tämä on ensimmäinen kerta, kun vuonna 2014 on lähdetty luomaan tällaista kriisivarantoa ja sitähän rahoitetaan ennakkomaksuilla, jotka otetaan ensimmäisen pilarin menoista, eli tuon tuotantomaksusta. Eli silloin niistä vastaavat maanviljelijät jossain määrin hyvinkin pitkälle itse. Tämä on jonkunnäköinen vakuutusjärjestelmä jos nämä maksut otetaan varannoista, jotka on tarkoitettu maatalouteen, niin kyllä se voi synnyttää ihan aiheutettua kritiikkiä asianosaisten taholta. Haluaisin, että olisitte hyvin tarkkaavaisia tämän suhteen, että tämä raskas kriisi maito- ja lihasektorilla, mikä on sen profiili, niin hintanäkymät ovat erittäin huolestuttavia ja voivat lähikuukausina synnyttää myös äh, sen sorttisia reaktioita, joiden laajuutta emme pysty tässä vaiheessa vielä hahmottamaan. Pitäisi ehkä voida tässä vaiheessa jo hahmottaa korvausjärjestelmiä, että voisimme rauhoittaa näitä tulevia tilanteita, koska ne vaarantavat monien maataloustuottelin viljelijöiden elämän ja elinkeinon. Tässä oli nyt viimeinen puheenvuoro ja kommentti, mutta annan vielä komission edustajalle Rouvalle puheenvuoron. Just, uh, ihan vain kiittääkseni teitä puheenjohtaja. Minä olen erittäin iloinen, että meille annettiin mahdollisuus käydä tämä mielipiteenvaihtokeskustelu. Se on ollut rikas äh, antava ja tässä on äh, kosketeltu kaikkia niitä herkimpiä, vaikeimpia ongelmia, jotka äh, tähän oikaisukirjelmään minä en usko, että tässä on kyse siitä, että lähestymistapa olisi erilainen komissiossa kuin mitä se on teillä. Me olemme tulleet tänne teidän eteen löytääksemme ratkaisut maanviljelijöille koko Euroopassa. Me etsimme ratkaisua, mutta me olemme myös vastuullisia budjetin hallinnoinnista. Ja tästä lähin uskoisin, että olisi pakko keskustella yhä enemmän ja yhä enemmän tämän tyyppisistä kysymyksistä, koska me olemme nyt pääsemässä siihen kovaan ytimeen, eli joustavuuteen, kun puhutaan uusista talousarvioista uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä aina vuoteen 2020 asti. Kiitos rouva. Nyt jäämme tämän asian suhteen tähän oikaisukirjelmää ajatellen. Jatkamme mielipiteiden vaihtoa. Ehkä tämä jatkuu myös vielä sovittelukeskustelussa. Maatalousvaliokunta tulee myös perehtymään tähän oikaisukirjelmään seuraavassa kokouksessa, joka, mikäli tietoni ovat oikeita, tor- tämän viikon torstai-aamuna. Ja myöskin sitten äh, budjettivaliokunta voi jossain määrin osallistua tähän maatalousvaliokunnan kokoukseen torstai-aamuna. Rova Gardia Sabal voi tuolloin myös osallistua ja ehkä myös jotkut muut meidän valikuntamme jäsenet osallistuvat tähän kyseisen kokouksen. Kiitän maatalousvaliokunnan jäseniä siitä, että tulivat tänne tänä aamuna ja pyydän anteeksi Peter Jaren puolesta, joka oli mietinnön laatio, mutta ei valitettavasti päässyt joukkoomme tänä aamuna. Nyt lähdemme käsittelemään muita lisätalousarvion 2014 asiakirjoja. Annan puheenvuoron de, edustaja De Prele. Hän on mietintöjen laatija ja hän tässä ehkä voi nyt käsitellä erilaisia luonnoksia – joita ei vielä, joista ei vielä ole äänestetty, mutta ne voivat tänä aamuna tulla tämmöisen viitteellisen äänestyksen kohteeksi. Annan edustaja Depreille puheenvuoron. Euh, merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Euh, donc, comme euh, nous en avons... Kuten me olemme jo sopineet, minä haluaisin ensiksikin puhua strategiasta, jonka olemme jo määritelleet tähän astisessa kokouskäytännössämme Toistan teille, että olemme yksimielisesti poliittisten ryhmien kanssa päättäneet päättäneet päästä sopuun neuvoston kanssa näistä 2014 lisätalousarvioista, joka olisi ennakoiva ensi vuoden lisätalousarviota ajatellen. Eli näin loogisesti ajatellen me olemme päättäneet globaalisti käsitellä näitä lisätalousarviokäsity mietintöjen numerosta kaksi aina numeron seitsemän asti, mukaan lukien numero seitsemän. Sen takia viimeisessä täysistunnossamme hyväksyimme tarkistuksen tähän numeroon kaksi, koska muuten sitä ei olisi voitu muuttaa. Ja mit, ja miten se sitten, on, miten se sitten saatiin vietyä läpi, niin se voitiin esitellä jäsenvartioille ja neuvostolle sellaisena, koska neuvosto ei vielä koska neuvosto oli ottanut kantaa vain numeron kaksi, siis lisätarvio numero kaksi, me päätimme, että äänestämme eh, täysistunnossa kannanotoista, jotka liittyvät kaikkiin näihin muihin numeroihin, Me palaamme tähän vielä tähän kakkoseen, mutta meidän pitäisi aloittaa kohdasta 6, jotta pääsimme kohtaan 14. Jos ymmärsin, niin se ehkä saattaa vaikeuttaa aikatauluamme keskusteluissa, mutta jotta meillä voisi olla täsmällinen kantaa täysistoon, minä toivoisin, että tänä päivänä voisimme saada vahvistuksen sille, kun mistä puhun suuntaantavasta äänestyksestä, kaikista niistä mietinnöistä, jotka minä tulen esittelemään, jotka liittyvät lisätalousarvioon 2014. Eli siis otamme ne käsittelyyn kokonaisvaltaisesti, globaalisesti. Toivon, että niistä äänestetään myös yhdessä globaalisti ja toivon, että se menee samalla tavalla läpi myös, tai se tulee esitellyksi neuvostossa samalla tavalla. Sen takia puhun numero lisätalousarvio numerosta kolme, joka pääasiassa kasvattaa maksuja 4 miljardia 700 000. Ei tarkoita, että sitä käytetään vain koko marginaalia ajatellen, vaan että tässä käytetään myös contingent margin Tämä tarkoittaa sitä, että on samanaikaisesti välttämätöntä, jos ajattelemme tätä lisätalousarviota, jonka teille nyt tässä esitellen. Meidän pitää päästä sopuun mietinnöstä, joka näkyy esityslistalla numero kuusi jos otetaan varojen käyttöä, marginaalien käyttöä, siihen se tarvitsee täsmällistä päätöstä. Ja se tarkoittaa sitä täsmällistä päätöstä kohdassa 6, lisätalousarviot numero 4 ja 5. Niistä on, ne on teille jo esitelty. Ne pitävät sisällään myös sen, että päästään sopuun solidaarisuusrahasvaraston varojen käyttöönotosta. Tää, se, ne eivät kaikki ole minun mietintöjäni, mutta tämä liittyy lisätalousarvion numeron 6 ja 7. Ja ihan lyhyesti minä haluaisin pyytää nyt komissiolta edustajaa tässä lisätalousarvion numerossa 6, että esittelisivät me heidän kahden lisätalousarvion sisällön, jotta jokaisella on tämä selkeästi päässään, mikä on niiden merkitys ja kantavuus. Mutta globaalisti me olemme sopineet, että hy- hyväksyisimme äh, nämä kaikki lisätalousesitykset er-, numerosta kaksi aina numeroon seitsemän. Ruokavin komissiosta numero kuusi. Kiitoksia. Teen myös parhaani puhuakseni hitaasti ja mahdollisimman selvästi, koska itse asiassa lisätalousarvio numero kuusi on myös poikkeuksellisen monimutkainen ja tekninen myös. Lisätalousarvio numero kuusi periaatteessa vastaa vuosittaiseen sopeutus, sopeuttamisen omien varojen kohdalla, joka tehdään, jotta voitaisiin päivittää tulopuolta budjetissa varsinaisten tulojen pohjalta, joita omista varoista saadaan. Tänä vuonna olemme saaneet myönteisiä uutisia. Tullimaksut ovat olleet korkeampia kuin ennen. Budjetin kielteistä on se, että ALV-tulot ovat alhaisemmalla tasolla kuin on budjetoitu ja sitten on vielä kolmaskin elementti, nimittäin BKTL-tasapaino, joka liittyy siihen, miten BKTL on sopeutettu eri jäsenvaltioissa. Tämä on tekninen prosessi, tämä tapahtuu joka vuosi ja se perustuu eri kokouksiin, tekniset tilastoalan asiantuntijat kokoustavat eri jäsenvaltioista tämä riippumaton prosessi ja Eurostat on myös mukana, se tarkastelee tietoja ja sovitaan sitten siitä, että nämä ovat niitä tietoja, joita käytetään omien varojen tarkoituksiin. Huolimatta teknisestä luonteesta prosessissa, niin tämä vuosi on jälleen herättänyt varsin vahvoja reaktioita, erityisesti joissakin jäsenvaltioissa, koska sopeutukset ovat olleet poikkeuksellisen korkealla tasolla, mitä tulee BKTL-taseisiin. Mikä on syynä tähän erityisen korkeaan tarkistukseen huomattavat tarkistukset, joita jäsenvaltiot ovat itse tehneet BKTL-tietoihin aikaisemmilta vuosista 2002-2013 kaudella. Tämä johtuu erilaisista syistä, parannuksista, siitä, mitä resursseja on käytetty, on siirretty BKTL-varauksia, joista on keskusteltu Eurostatin kanssa ja niin edelleen. Mitä me olemme ehdottaneet lisätalousarviossa numero kuusi? on ensin lisätä perinteisiä omia varoja 420 miljoonalla, jotta heijasteltaisiin parempaa tulosta, joka on saatu tulle, puolelta, kuin odotettiin. Sitten kielteiset summat 280 miljoonaa ALV-taseisiin ja sitten myönteinen summa 9,8 miljardia euroa BKTL-taseisiin, jotta voidaan korvata lisää tuloista, joita tulee vielä talousarvioon, kun automaattisesti sovelletaan BKTL kertoimia. Suoraan sanottuna, jos me emme hyväksy lisätalousarviota numero kuusi, ensimmäinen joulukuuta mennessä jäsenvaltioiden täytyy tuoda budjettiin huomattavia summia, noin 9 miljardia euroa, siis EU-budjettiin. Tätä me emme kuitenkaan tarvitse, koska meillä on tarvittavat tulot omista varoista, ja lisätuloista, joita tänä vuonna on tullut, jos, jonka tilanteen hyvin tunnettekin, se tulee esille muun muassa neljännessä lisätalousarviossa. Ja tämän takia, mitä me ehdotamme, on antaa takaisin nämä rahat jäsenvaltioille. Tämä pitäisi olla myönteinen uutinen jäsenvaltioille, mutta tietysti suhteellinen osuus eri jäsenvaltioista tai maksut, nekin ovat muuttuneet johtuen BKTL sopeutuksesta. Jotkut jäsenvaltiot ovat tarttuneet tilaisuuteen tarkistaa ylöspäin BKTL-länsä bruttokansantuloaan ja tämän takia niillä on korkeampi osuus BKTL maksuista, joten ta- tasapaino sen välillä, kuka saa rahaa takaisin, kenen joutuu, kuka joutuu maksamaan enemmän talousarvioon, se on aika relevantti kysymys ja se on nostattanut esiin jo jotakin kysymyksiä, mutta pääasiassa talous, lisätalousarvio numero kuusi palauttaa varoja jäsenvaltioihin, koska meillä ei ole tarvetta lisää määrärahoille tällä, tässä tilanteessa. Lisätalousarvio numero seitsemän on ihan oma tarinansa. Se on tavallaan vähän tyypillisempi sikäli, että se liittyy siihen, että on otettu käyttöön Euroopan unionin solidarisuusrahaston varoja. Se liittyy Kroatian ja Serbian tämän vuoden tulviin ja samoin Bulgarian tulviin jo toukokuussa myrskyt vaivasivat Serbiaa ja vähemmässä määrin muualla ja tämä oli todella paha tulva, aiheutti suurta tuhoa infrastruktuureissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla tuhannet kodit rikkoutuivat. Sen jälkeen kun tämä tapahtui, samantyyppinen tilanne syntyi sitten Bulgariassa. Komissio on suorittanut kunnollisen tutkimuksen koskien kolmea hakemusta näistä kolmesta maasta sääntöjen mukaisesti, sovelletaan solidarisuusrahaston yhteydessä. Ja me olemme ehdottaneet, että otetaan käyttöön solidaarisuusrahasto 18 miljoonaa euroa kolmelle maalle. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitos, rouva. No niin, teidän esityksenne synnyttää taas kysymyksiä. Erityisesti Rova Modik, joka haluaa puheenvuoron. Thank you. Yes, uh... Kiitoksia. Niin, kuten sanoitte, lisätalousarvio 6 ja eh, joidenkin vastaus neuvostossa. No, toivotan tervetulleeksi teidän näkemyksenne. Tämä ei, sitä ei tullut, tämä ei pelkästään tekninen kysymys, vaan siitä tuli myös uskomattoman poliittinen kysymys. Ja äm, tämä poliittisen asian hallinnoinnin epäonnistuminen aiheutti sen, että lisätalousarvio kuuden hyväksyminen on monimutkaistunut, joten todella toivotan tervetulleeksi kommenttine siitä, miten ajattelitte korjata tämän asian ja välttää sen tulevaisuudessa. Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitos, edustaja Depre. Oui. Euh, Kiitos, puheenjohtaja jotta asiat olisivat selkeitä syntyneeseen polemiseen tilanteeseen, kun puhutaan tästä lisätalousarviosta numero kuusi. Minusta tuntuu siltä, että kolme tärkeää kysymystä pitää nyt selkiyttää, joista ei saa olla mitään epäselvyyttä. Ensimmäinen liittyy menettelytapaan, jonka avulla pääsimme lukuihin, jotka löytyvät asiakirjoista – Onko siis se selvää? Ei tässä ole kyse komission ehdotuksesta sinällään sellaisena, vaan on kyse työstä, joka on toteutettu Eurostatissa – yhteistyössä ja sovussa jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa, joiden tehtävänä oli päästä tähän tulokseen ja lukuihin kunkin jäsenvaltion BKT- määräytymisperusteista. Onko tämä nyt selvä? Tässä on kyse siis uudelleen arvioinnista niistä BKT-summista, eikä tässä ole kyse komission tekemästä ehdotuksesta. Tämä on ensimmäinen kysymys, siis onko tämä nyt selkeä? Minä kuulin täällä ehdotuksia joiltakin, jo, jonkun jäsenvaltion edustajan toimesta, joka valitettavasti piti mennä kassaluukulle, kun taas jotkut ovat pikemminkin saaneet sekin. Onko siis mahdollista, että joku jäsenvaltio välttyisi maksamasta mahdollisesti mm, voitaisiin päästä siihen tulokseen, että saadaan lisäsumma maksettavaksi. Toiseksi, mitkä ovat ne seuraukset juridisesti ja mahdollisesti rahoitukselliset seuraukset, jos jäsenvaltio ei maksa määräajassa? Kolmas kysymys kuuluu, haluaisin, että saada tästä hyvin selkeä vastauksen komissiolta. Onko laadittu, toimittu niin, että kun hyväksytään tämä lisätalousarviot vuodesta numerosta kaksi numeroon seitsemän, niin jäsenvaltiot ovat kaikki hyödyn saatuja tietyssä määrin. Eli ne, joiden eh, piti tähän asti mennä kassaluukulle, pitää mennä sinne paljon vähemmän jatkossa. Ja ne, jotka, äh, jotka ovat ennenkin saaneet rahaa, tulevatko me saamaan yhä enemmän ja lisää rahaa jatkossa? Kiitos edustaja Lotto. Thank you very much. Um, obviously... Kiitoksia. Tietenkin tämä on sellainen kysymys, joka on poliittisesti erittäin merkittävä ystävänsä kuningaskunnassa tällä hetkellä se, miten tämä vaikuttaa UK, on todella korkeammalla tasolla, huomattavasti korkeammalla tasolla kuin mitä muihin jäsenvaltoihin tulee. Jopa lisätalousarvio kuudessakin puhutaan yli 2,1 miljardista eurosta, joka EU, äh, yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi maksaa. Tämä on esitetty äh, mediassa äh, tavallaan shokkina tai järkytyksen aiheena. David Cameron näyttää näyttää olevan tästä tietämätön, että tällaista oli tulossa, joten ensimmäinen kysymykseni kuuluu, milloin brittihallituksen olisi pitänyt saada tietoonsa, että tällaisia lisämaksuja vaadittaisiin? Kommentti ilman mikrofonia ei kuulunut koppiin. Niin, no minä haluaisin vastauksen virallisesti tähän onko mitään erityistä syytä, minkä takia yhdistyneen kuningaskunnan osuus on niin kaukana muilta vaaditulta. Tehän kyllä sanoitte, että tämä on tulosta Eurostatin uusista tiedosta koskien BKTL, mutta näyttää siltä, että rahasummat, joista puhutaan muiden jäsenvaltioiden kohdalla, ovat suhteellisen alhaisella tasolla, kun taas korke, 642 miljoonaa vaaditaan Hollannilta ja sitten yli 2 miljardia isolta Britannilta. Mistä tämä ero oikein johtuu? Onko selvitystä? David Cameron on sanonut, että hän ei aio maksaa ensimmäinen joulukuuta tätä laskua. No tietysti tämä sitten tarkoittaa, että seurauksia syntyy. Olenko oikeassa, kun ajattelen niin, että tässä on kyseessä artikla 11 asetuksessa 115 kautta 2000 ja että tämä oikeastaan liittyy tällaiseen laskevaan skaalaan, että täytyy maksaa korkoja ja joka kuukausi kun sitä ei makseta, niin korot lisää kasvavat. Ja tämä on tapahtuu taannehtivasti. Sitten lehdistössä ja mediassa puhutaan, jossa Britannissa siitä, että pitäisi uudelleen neuvotella näistä summista. The Times-lehdessä tänään sanotaan, että joitakin neuvotteluita saattaa summista olla, kun taas The Telegraph-lehdessä sanotaan, että Iso-Britannia saa sakot, jos ei maksa. Ja sitten vielä haluaisin kommentteja, jos mahdollista, siihen, onko mitään mahdollisuutta, että näistä summista voitaisiin vähän neuvotella uudestaan. Kiitos. Madame Calvino. Rouva Calvino, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon näistä kysymyksistä. Ensinnäkin haluaisin selittää, miltä säännöt meillä on ja miksi meidän ne säännöt on. Ovat, on. Miksi ne ovat sellaiset kuin ne ovat. Asetus 1150, josta eh, puhuitte juuri, on perusasetus, joka liittyy omien varojen eh, keräämiseen. Ja tuo asetus on hyvin selkeä mm, ja määräävä. Siinä sanotaan aina, aina että tulee, tulee, tulee, jotta ei minkäänlaista äh, arviointivaraa ole komissiolle tai jäsenvaltioille siitä, haluavatko ne maksaa vai eivätkö. Ja tämä on ihan hyvästä syystä. Näitä hyviä syitä on ainakin kaksi. Yksi on se, että tällä tavoin varmistetaan, että Euroopan budjetti on aina tasapainossa että meillä on varmuus siitä, että jäsenvaltiot maksavat, ja ne ovat aina maksaneet. Toinen syy on se, että jäsenvaltioiden täytyy olla varmoja siitä, että niitä kohdellaan tasa-arvoisesti, että mitään eriarvoista kohtelua jäsenvaltioiden välillä ei ole. Siksi nämä säännöt ovat niin selkeät ja tiukat. Ja tämä prosessi perustuu tietojen statistiseen arviointiin, joka normaalisti lokakuun puolessa välissä antaa äh, viimeisen arvion, joka otetaan mukaan äh, omien varojen laskelmiin ja BKTL-taseisiin äh, arviot tehdään joka vuosi ja joka vuosi on muutoksia, mutta tämä vuosi on poikkeuksellinen, koska jäsenvaltiot ovat hyödyntäneet nämä Uudet tilastolliset säännöt eivät ole pakolliset, mutta ne ovat hyödyntäneet niitä uudistaakseen tai uudelleen laskeakseen BKTLnsä ja nämä ovat olleet huomattavia Joskus kyse on ollut metodologisesta muutoksesta, joskus on otettu huomioon esimerkiksi uudet osa-alueet. Lehdistössä on puhuttu hyvin paljon huumeista ja prostituutioista, mutta yhdistyssä kuningaskunnassa suurin muutos liittyy itse asiassa tällaisiin hyvän tekeväisyysjärjestöihin. Ja tämä perustuu kansallisiin tilastokeskuksiin, jotka yksimielisesti päättivät, että tämä, nämä BKTL-tiedot olivat oikeat liittyen omiin varoihin. Me siis komissiossa emme mitenkään voineet puuttua tähän prosessiin, emmekä voi puuttua siihen prosessiin nytkään syistä, jotka äsken sanoin. Meillä oli hyvin tiukka aikataulu, koska normaalisti nämä laskelmat annetaan niin myöhään kuin mahdollista vuodessa, jotta voidaan ottaa huomioon mahdollisimman paljon tietoja. Joten Tämä arvio tehtiin lokakuun puolenvälin mennessä ja 17. lokakuuta me annoimme uudistetut tiedot kaikille jäsenvaltioille. Onko mm, jäsenvaltiolla mitään mahdollisuutta jättää maksamatta? Ei. Asetus sanoo, että jäsenvaltion täytyy maksaa ensimmäinen joulukuuta mennessä mitään liikkumavaraa ei ole summan suhteen eikä päivämäärän suhteen. Summan täytyy olla se, joka on laskettu. Ja jos maksua ei tehdä ensimmäinen joulukuuta mennessä, niin ei ole mitään liikkumavaraa sakkojen suhteen, jotka löytyvät asetuksesta 1150. Onko tämä koskettanut erityisesti yhdistynyt kuningaskuntaa? No absoluuttisesti prosenttisesti laskettuna kyllä, mutta suhteellisesti ei. Joissain mm, jäsenvaltioissa on suurempia korjauksia, jos katsotaan prosenttiosuutta BKTLstä, esimerkiksi Alankomaat, Malta, Kypros, Kreikka mm, ja pienempien eh, jäsenvaltioiden kohdalla korjauksen relevantius eh, on paljon suurempi eh, verrattuna niiden budjettiin komissiolla ei minkäänlaista mahdollisuutta uudelleen neuvotella näitä summia, kuten tuomioistuinkin on sanonut. Meillä on siis asetus ja tuomioistuimen oikeuskäytäntö ihan hyvästä syystä, koska meillä ei pitäisi olla mitään sellaista mahdollisuutta, että komissio voisi neuvotella jäsenvaltion kanssa ja päättää siitä, että täytyykö jäsenvaltio maksaa. Näin asetuksessa sanotaan ja miten vältetään se, että näin tapahtuu uudelleen. Tämä on hyvä kysymys koska varmaankin silloin kun asetus luotiin, niin ei odotettu, että tällainen ennakoimaton tilanne syntyy, joka saattaa syntyä kerran 15 vuodessa. Meidän täytyy nyt sitten katsoa, miten tämä vältetään tulevaisuudessa, mutta tulevina viikkoina ainoa asia, jonka voin sanoa, että tämä asetus ei anna minkäänlaista liikkumavaraa että voitaisiin vastata näihin, tähän poliittiseen tilanteeseen, joka on syntynyt teknisistä syistä. Sanotaan nyt näin. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitos, rouva. Edustaja Santti. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää muutamia kysymyksiä, saada vähän selvitystä komissiolta. Pyydän anteeksi ihan alusta asti, jos Nämä kuulostavat tyhmiltä kysymyksiltä. Ehkä se johtuu siitä, että minä olen uusi. Minä en oikein vielä ymmärtänyt, miten tämä mekanismi toimii, joka johti tähän lisätalousarvioon numero kuusi. Se, mitä me nyt sanomme, korjakaa, jos en sanon väärin. Jäsenvaltiot ovat uudelleen arvioineet BKTL-länsä uusien sääntöjen mukaan, jotka löytyy se kymmenestä. Jos näin on, niin sitten se on ihan hulluutta, koska me pyydämme lisää rahaa tai vähemmän rahaa jäsenvaltiota eh, perustuen uuteen BKTL-arvioon, ehm, joka eh, Italian kohdalla ottaa huomioon esimerkiksi eh, harmaan talouden ja kuten te sanoitte aikaisemmin esimerkiksi huumekauppa, prostituutio kaikki tämä äh, laiton talous otetaan äh, huomioon. Tämä nyt kyllä on ristiriidassa BKT-lasku äh, perusteen pohjalta, koska BKT yleensä otetaan huomioon kaikki ne toimet, jotka luo, tuovat verotiloja. Sanotaan, että tämä valtio tuottaa tällaista rikkautta. Laiton harmaa talous ei tuota suoraa verotuloa, joten tämä epäselvyys, voisitteko selvittää tämän? Me siis pyydämme lisää määrärahoja perustuen äh, keinotekoisiin laskelmiin. Tai sitten tämä uudelleenlaskenta perustuu myös siihen, että verotulot tai tulot BKTLn pohjalta lasketaan vuoden aluksi ja vuoden lopussa. Ne ovat erilaiset. Esimerkiksi Italia laskee, että BKT vuodessa on 100 ja sitten se vuoden lopussa onkin 104 esimerkiksi. Äh, haluaisin tietää äh, tämän vähän tarkemmin. Toiseksi tämä ähm, väli, joka otettiin 2002-2003, äh, otettiinko tämä verrannaisvuosi sen takia käyttöön, että silloin otettiin tämä uusi laskelma. Voitaisinko ottaa vähän lyhemmät välit, jotta ei kävisi niin kuin yhdistyneen kuningaskunnan kohdalla, että tulisi näin suuret luvut. Ja sitten jäsenvaltiot ovat uudessa se kymmen, uutta se kymmentä laskelmiinsa. Siis se ei ollut pakko. Jäsenvaltiot mm, valitsivat sen, jotta he sitten säästäisivät hiukan esimerkiksi liittyen näihin rakenneuudistuksiin, niin ikään kuin iskivät omaan nilkkaansa, koska sitten nousi jäsenmaksuosuus EUlle. Haluaisin saada vähän lisätietoa tästä, koska lisätalousarviossa kuusi tämä kysymys ei ole aivan selvä. Kenen on syy? Onko tämä toimielinten syy vai jäsenvaltioiden syy, jotka yrittivät hyödyntää tällaista keinotelkoista laskentaa säästääkseen rahaa, mutta sitten lopulta niiden täytyykin maksaa enemmän toisesta kohtaa. Kiitoksia. Merci, monsieur Donano. Kiitos, edustaja Donano. Kiitos, tämä on varsin mielenkiintoinen keskustelu. Me monet olemme varmasti törmänneet lehdistössä brittiläisiin ongelmiin, kun puhutaan tästä kuuluisesta kahdesta miljardista, kun pyydetään rahaa Eurostatin tekemästä työstä. Totta kai, jos on olemassa säsmälliset säännöt, ja näin lienee asianlaita, joita sitten toteutetaan riippumattoman järjestön toimesta, niin ei kai silloin voida mennä taaksepäin kyllähän yhteisiä sääntöjä pitää aina noudattaa ja sen eteen pitää tehdä kaikki voitava. Mutta kuitenkin syntyy ongelmia, jotka tässä sitten koskettavat tämän järjestelmän rajoja, ainakin jos omia varoja. Ne on ainakin otettu täällä usean otteeseen esille tässä valiokunnassa. Uskon, että keskustelua pitää vielä jatkaa pitkälti. Jos puhutaan taas sitten tästä maanalaisesta taloudesta, jos sitä termi voi käyttää, niin missä määrin tämä maa, maanalaisuus loppuu? Eihän talous ole ikinä mitään maanalaista, kyllähän siitä pitää hengittää raittiissa ilmassa ja se pitää integroida erittäin hyvin mm, bruttokansantulon jos ajatellaan nyt tällaista laitonta maanalaista harmaata taloutta, niin minä kyllä tässä olen pohdiskellut, että kyllä tässä on yhteisiä sääntöjä noudatettava. Eurooppalaiset maat eivät voi, että eurooppalaiset maat voivat todella lähteä toteuttamaan yhteistä BKTL. Edustaja Taro seuraavaksi. Uh, Kiitoksia, kuten tavallisesta. Me ryhmänä hyväksymme, mitä esittäjä Depre ehdottaa, mutta hiukan epäilen kuitenkin taktiikkaa, mitä tulee tähän lisätalousarvioon kuusi, koska minun mielestäni, jos hyväksymme sen nyt, tässä osoitamme hyvää tahtoa kovasti neuvoston suuntaan, joka kuitenkin odotutti meitä kuukausien aikan, ajan ja sitten uskomattomia juridisia väitteitä, joita voisi lykätä tämän hyväksymistä. Nyt sitten ollaan siinä tilanteessa, missä parlamentti saa kannan jopa ennen neuvostoa, ja minun mielestäni tämä kyllä hyödyttää neuvostoa, ei niinkään toista osapuolta prosessissa, toisen osapuolen prosessissa, ja tämän takia olen sitä mieltä, että e- tuemme tätä tämänhetkistä lisätalousarviota numero kuusi. Uh, yes, I, just uh, being the... Uh... Niin. Olen varjoesittelijä uh, näitä lisätalousarvioita varten, niin haluaisin sanoa, että me tuemme tietenkin esittelijämme ja tämä ovat erittäin tärkeitä johtopäätöksiä tästä keskustelusta, että meidän täytyy pitää kiinni periaatteesta, että haluamme koko lisätalousarviopaketin yhdessä. Tämä on tärkeää ennen sovittelua. Kun meillä on kaikkia ongelmia ja epäilyksiä liittyen tähän metodologiaan, josta jäsenvaltiot ovat sopineet. Joten jäsenvaltiot sopivat metodologiasta. Nyt se on tuottanut erilaisia tuloksia eri jäsenvaltioille mutta ei, tämä oli neuvoteltavaa. Meidän ei tulisi kohdella lisätalousarvio kuutta asiana, joka voi kaataa paketin, joten meidän pitää pitää kiinni e, esittelijän ehdotuksesta, että pidetään paketti e, yhdessä ja sitten, että e, ryhdytään sovitteluun lisätalousarvioista ja sitten budjetista 2015. Ja meidän keskustelumme lisätalousarviosta kuusi ei tule muuttamaan meidän kantamme. Monsieur Depré. Edustaja Depré. Yhteenvetona. Kaikkihan ovat nyt kai käyttäneet puheenvuoron. Uskoisin, että kaikki ne, jotka halusivat käyttää puheenvuoron, ovat puhuneet. Ehkä Rova Calvignon halu voisi vastata kolmeen viimeisimpään kysymykseen, jotka kuulimme. Ja sitten te saatte tehdä yhteenvedon edustaja Depre. Rouva Calvino. Thank you very much again. Niin, kiitoksia vielä kerran. Tässä on mahdollisuuden selkevittää muutamia kysymyksiä ja vastata niihin. Tämä toinen maan, johon tämä myönteinen vaikutus on, sen mainita, niin äm, emme ole käyttäneet näitä uutta SEC 2010 sääntöjä. Nämä säännöt astuvat voimaan omia varoja varten vasta sitten, kun omat varat päätös ratifioidaan kaikissa jäsenvaltioissa, joka toivottavasti tapahtuu vuoden 2016 loppuun mennessä. Joten me käytämme vielä SEC 95. Mutta koskapa jäsenvaltiot ovat siirtyneet SEC 20, 10, niin he ovat hyödyntäneet mahdollisuutta käyttää tätä BKTn laskemisessa omien varojen suhteen. Se, mitä äh, kansalliset tilastoviranomaiset ovat tehneet, äh, sitä en voi spekuloida, mutta laskelmat perustuvat heidän tietoihinsa, siis kansallisten tilastoviranomaisten tietoon. Ne ovat neuvotelleet Eurostatin kanssa, mutta ovat sopineet yksimielisesti käyttää näitä tietoja omia varojen laskemiseen voisimme käyttää lyhyempää aikaväliä. Normaali aikaväli on neljä vuotta, ellei sitten varaumia ole. Siinä tapauksessa laskelmassa voidaan mennä kauemmaksikin. Eli tämä tieto on tämän tilastokeskusten välisen prosessin tulosta ja on erittäin tärkeää ylläpitää tämän statistisen tilastotieteellisen prosessin äh, integrius, koska tiedämme, että tilastokeskuksiin yritetään vaikuttaa. Meillä on erittäin tärkeää, että tilastokeskukset pysyvät itsenäisinä. Prosessi äh, perustuu yks, yhteisiin sääntöihin. Säännöt ovat yhteiset äh, mutta me katsomme, miten näitä sääntöjä tulkitaan eri valtioiden kohdalla. Erittäin tärkeää on pitää mielessä, että lisätalousarvio 6 ei tarkoita lisää määrärahoja EUn budjettiin. Tämä ei tarkoita lisää rahaa Brysseliin, kuten on sanottu. Tässä tasapainotetaan maksuosuuksia jäsenvaltioiden välillä. Jotkut maksavat enemmän ja jotkut saavat takaisin, joten tässä siis tapahtuu tasausta jäsenvaltioiden välillä. Mutta kokonaislisätalousarviopaketti, niin sillä on kyllä myönteinen tulos, 87,5 miljoonaa plussaa. Eli koko lisätalousarviopaketti johtaa 27,5 miljoonan euron ylijäämään, joka maksettaisiin jäsenvaltioille. Täällä varmaan vastasin kaikkiin kysymyksiin jotka on esitetty liittyen tähän lisätalousarvio kuuteen. Merci, madame. Alors, je pense que... Kiitos rouva. No niin, nyt edustaja Depre voi tehdä jo loppuyhteenvedon. Ja palaamme tuonnempana tähän lisätalousarviopakettiin, kun äänestämme. Edustaja Depre, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä tässä vetoan kaikkiin kollegoihin puolueryhmistä, ei ole koskaan hyvä vaihtaa strategiaa silloin, kun kumppani on siinä neuvottelemassa, kun lähdetään lähestymään asiaa koska siinä on sitten aina riskinä se, että että kun olemme <clears throat> vastakkain jonkun neuvottelukumppanin kanssa ja sitten se öö, tämä porukka ei ole enää yhtä vahvasti sitoutunut yhteen ja on valmis taisteluun neuvotteluissa, jos lähdetään murentamaan tätä neu- tähän asti saatua pakettia. Eli tähän mennessä meidän täytyy nyt tietää, hyväksymmekö me kokonaisuudessaan nämä kaikki lisätalousarvioehdotukset numerosta kaksi numeron kuusi. Ja olipa näiden tämä numero kuutosen sisältö mikä tahansa, niin kyllä meidän täytyy pitää seuraava asia mielessämme. Ei tässä oli kyse siitä, että parlamentti tai komissio olisi tehnyt virheitä lukujen suhteen. Jäsenvaltiot neuvotellessaan Eurostatin kanssa ovat itse määritelleet nämä summat BKT. -stä ja miksi ne tekivät näin, mihin perustuivat ne? Emme me niistä tiedä juurikaan. Ehkä jotkut halusivat vain näyttää, että he haluavat kulkea omaa tietään ja heillä oli ö, parempi talouskasvu kuin muilla. Jos heillä oli parempi talouskasvu kuin muilla, niin kyllähän se omaa seurauksia sitten ö, virall- muodollisiin sitoumuksiin, joihin on sitouduttu. Käännän tässä vihreiden edustajan kollegan puoleen, että ei tässä nyt saa lähteä viivyttelemään äänestystä ja eikä äänestettäisi tätä numeroa kuutosta vastaan. Minkälaisen signaali me annamme tässä? Minkälaisen, jos me annamme positiivisen signaalin, niin se menee vain yhdelle ainoalle henkilölle, eli Cameronille. Ei kai tässä ole nyt ongelma. Hän sanoi, että Cameron sanoi, että hän ei aio maksaa. Me, hän sanoi, että hän haluaa neuvotella. Jos me emme hyväksy näitä laskutuloksia, niin joillekin se ei muuta mitään sen sijaan, että olisimme e, jäsenvaltioiden enemmistön puolella, jotka ovat hyödynsaajia uudesta mekanismista. Tässä nyt kysytään sitä, mitä peliä tässä oikein pelataan. Me olemme saaneet viestin e, ja me epäröimme, epäröimme vielä tässä on kyse nyt sisällöllisesti vakava virhe ja myös neuvottelutaktisesti vakava virhe, jos teemme näin. Siis neuvostonkin kannalta se olisi suuri virhe. Meidän täytyy olla vakuuttuneita. Minä olen vakuuttunut siitä, että kaikki puolueryhmät haluavat tänä päivänä vahvistaa äänestyksen myötä ne linjaukset, joihin olemme jo aikaisemmin sitoutuneet. Kiitos edustaja Depre. Voimmeko kohta tämän ö, tarkistaa. Varmasti voimme tarkistaa, kun meillä on suuntaantava äänestys lisätalousarviosta. Mutta haluaisin sanoa tässä vaiheessa, kun on kyse tästä lisätalousarviosta numero kuusi. Ei sillä ole mitään seuraamusta budjetin loppusummaan. Tässä on kyse jäsenvaltioiden sisäisestä välisestä, jäsenvaltioiden välisestä ongelmasta. Enkä tiedä missä neuvotteluissa ja missä olisi aikaa ratkaista tämä, mutta ehkä jos pitää nyt ajatella varojen käyttöä, niin kyllä täytyy odotella, koska jotkut eivät ole hoitaneet asioitaan välittömien määräaikojen sisällä. Jos me nyt puhumme tästä paketista, niin lisätalousarvioista, ei kai se nyt synnytä tässä vaiheessa enää mitään epäröintiä tai huolia, mutta nyt me siirrymme EUn yleiseen budjettiin ja sen yleissääntöihin. Rova Gresle on siitä lupautunut esittelijäksi ja ehkä saamme myös komissiolta lisää selvennyksiä, mikä on tämän asiakirjan tarkoitus. Haluaako edustaja Paradik käyttää myös jotain käyttää myös puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Um, je voudrais, uh, uh, puisque vous donné Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin teille muistuttaa, että petosten vastainen taistelu on ehkä yksi tärkeimmistä tehtävistä komission kollegiolle, joka on vastikään ryhtynyt töihin puheenjohtaja Juncker on lähettänyt kaikille kirjeen ja siinä on tavoitteena se, johon kaikkien pitää sitoutua, kaikkien pitää pyrkiä päästä tähän tavoitteeseen, mutta olisi huomattava, että tämä on ensimmäinen kerta, kun annetaan vastuuvapausbudjetista ja vastuuvapausbudjettihenkilöt ja Ulaf, Ulafin henkilöstä ovat myös kokoontuneet Rova Georgievan johdolla ja tämä tilanne on sen kaltainen, että voimme saada hyvän synergian tällä budjettilohkolla. On myös, nyt voitaisiin ihan nopeasti paikantaa tämä, jos me haluamme poissulkea nämä epäluotettavat taloudelliset toimijat, niin se aiheutti sen, että tämä ehdotus laadittiin ja me olemme sitä mieltä, että tämä on tekijä, joka voi vahvistaa ULAFin tutkimus toimivaltuuksia. Me olemme erittäin tietoisia siitä, että tämä järjestelmä, jota me ehdotamme, sillä tulemaan vaikutus taloudellisiin toimijoihin, se tulee myös vaikuttamaan korvauksiin kansallisella tasolla rahoituksellisesti myös taloudellisten toimijoiden toimintamahdollisuuksiin. Sen takia me olemme tehneet ehdotuksen, jolla halutaan löytää hyvin oikeudenmukainen tasapaino, kun puhutaan EUn rahoituksellisten etujen suojaamisesta ja turvaamisesta ja taloudellisten toimijoiden perusoikeuksien turvaamisesta. Sen takia me olemme tähän ehdotukseen ottaneet takuut, jotka ovat proseduraalisia, jotta taloudelliset taloudellisia toimijoita voidaan kuulla asianmukaisesti. Me olemme myös korostaneet suhteellisuusperiaatteen merkitystä ja me olemme myös ehdottaneet, että tämä paneeli, kes, keskittävä instanssi voisi ryhtyä toimimaan, jotta voitaisiin helpommin keskittää toimintoja. Me olemme pyrkineet löytämään saman tasapainon kun puhutaan henkilötietojen julkaisujen, julkaisemisen käsittelystä. Tämä koskee nimenomaan taloudellisia toimijoita. Me haluamme siis taata taloudellisten toimijoiden tietojen julkaisemisen poissulkemisen että me olemme saaneet epävirallisen kommentin, että näitä tietoja ei saisi julkaista, mitä tulee siis fyysisiin henkilöihin. Uh, uh, me haluamme noudattaa tätä Transparency International-periaatetta ja todellakin julkaista kaikki tiedot, kun on kyse fyysistä ja juridista henkilöistä. Me olemme myös vastikään pyytäneet, että marraskuun lopulle saataisiin muodollinen ö, lausunto. Niin. Euroopan tietosuojavaltuutetulta. Me olemme myös toimineet siten, että tämä ehdotus ei millään muotoa vaikeuta tai haittaa Olafin toimintoja, kun on kyse perusoikeuksien tutkimisesta ja niiden toteutumisesta, eikä se haittaa myöskään näiden tietojen paljastajien perusoikeuksien turmaamista. Tämä myös takaisi varainhoitoajatuksessa yhteistyön Ulafin ja komission kesken silloin, kun pitää hyväksyä ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja säilyttäviä toimenpiteitä, kun halutaan turvata EUn rahoitukselliset edut. Tämä äh, asetus Ulafia ajatellen otettu erittäin, tässä asetuksessa on otettu erittäin hyvin huomioon, että Ulafia pitää informoida välittömästi silloin, kun Ulafin tekemät tutkoittaneet, että on äh, intressiä ottaa huomioon tällainen säilyttävä ennaltaehkäisevä toimenpide ja silloin taas kun pitää päättää jonkinlaista toimenpiteistä. Minä lisäisin vielä, että lopettaakseni tämän esitykseni, että tämä komission ehdotus on erittäin hyvin otettu vastaan, erityisesti kuten sanoin sen jo Transparency Internationalin puitteissa Meille on esitetty joitakin lisäkysymyksiä nimenomaan tämän paneelin tai instanssin kokoontumisesta, kun sen pitää päättää pois sulkemisesta. Lainsäädännössä on joitakin elementtejä, jos ajatellaan varanhoitoasetusta, ja myös sovelluksissa on myös yksi osio, joka tulee olemaan sisäinen, josta päätöksen tekee komissio. On myös tullut kritiikkiä joka on hyvin perusteltu ja selitetty. Se liittyy siihen, miten poissulkemisperusteissa on, on puhuttu tästä eturistiriidasta. Ei se ole kuitenkaan poissulkemisen perusteiden luettelossa kyllä varainhoitoasetuksesta ja myös säännöistäkin löytyy nämä eturistiriitojen esiintyminen, kun on kyse toimielinten virkamiehistä. Jos on kyse jonkun instituution toimielinen virkamiehistä, jos silloin voi kyse olla myös poikkeustapaus. Tässä voi olla kysymyksessä äh, virkamies, joka on jonkun hallinnollisen valvonta, äh, valvontatoimielimen jäsen, äh, joka liittyy taloudellisiin toimijoihin. Ja jos siellä tapahtuu joku epäsäännös, joku virhe, niin äh, varainhoitoasetukset säännökset mahdollistavat sen, että voidaan äh, ryhtyä rankaisutoimenpiteisiin virkamista vastaan, tai se voi myös pois sulkea tämän taloudellisen toimijan, joka oli osallistunut tähän toimintaan. Loppujen lopuksi me myös olemme lisänneet tähän määräykseen vakava hallinnollinen virhe Siihen pitää ottaa mukaan myös pää, päätöksentekoprosessi silloin, kun on kyse toimivaltaisesta viranomaisesta ja myös pitää ottaa huomioon luottamuksellisuus. luottamuksellisuus. Eli ja tämä eturista, eturistiriidat on otettu tässä laajalti huomioon. Viimeinen kohta, me olemme myös työstäneet tätä asiaa paljon jäsenvaltioiden kanssa. Budjetti komitea on jo kerran ö, läpikäynyt koko tekstin ja mietintöluonnos Rova Kresleltä on lähdössä Koreperiin ja sen jälkeen me saamme lopullisen mietinnön eteemme myös trilogissa parlamentissa. Mitä tulee sitten mahdolliseen tulevaan reaktioon olen lopettelemassa, hyvä puheenjohtaja. Keskeisin reaktio jäsenvaltiolta on ollut huolenaihe siihen hallinnolliseen lisäkuormitukseen, joka mahdollisesti voisi tulla siitä, että heidän on pakko tehdä selontekoa epäsäännöllisyyksistä tai virheistä, kun on kyse EUn rahoituksellisista eduista, rahoituseduista. Ja me pyrimme vakuuttamaan nämä tahot, että meidän pitää säilyttää tämä velvoite joka todellisuudessa on keino, jonka avulla voidaan kasvattaa yhteistyötä eurooppalaisten toimielinten välillä, eli siis komission ULAFin erityisesti näiden kahden tahon välillä ja myös jäsenvaltioiden välillä, jotta todellakin voitaisiin edetä petoksen vastais, petosten vastaisessa taistelussa. Mielestäni tässä on kyse ehdotuksesta, joka on aika hyvin otettu vastaan jo jäsenvaltioiden toimesta ja uskoisin, että se saa hyvän vastaanoton myös täällä tänään. Paradis. Kiitos edustaja Paradis. Rova Gressle, ollaanko tässä menossa oikeaan ja hyvään suuntaan? Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja. Joskus kysytään, että missä tässä nyt oikein mennään. Sun. Kiitoksia esityksestä. Tässä on kyse tietokannasta. Selitän tämän kollegoille. Tässä on kyse tällaista tietokannasta eh, kaikille niille, jotka ovat ähm, julkista hankintamenettelyssä pettäneet EU-ta. Tämä on eräänlainen musta lista tämä tietokanta ja ajatus on se, että kaikki jäsenvaltiot äh, katsovat tänne tietokantaan ennen kuin äh, äh, ryhtyvät hankintoihin EU-rahalla, joten me palkitse se aina pettäjiä ja tämä on hyvä idea, mutta kysymys vaan kuuluu, että miksi tämä idea ei toimi. Minä olen nyt jo kahdeksan vuoden ajan äh, tätä tietokantaa käsitellyt esittelyt ensimmäisessä uudistuksessa vuonna 2006. Me äh, kovasti äh, kiinastelimme jäsenvaltioiden kanssa tästä tietokannasta ja tuossa kanta neuvottelussa silloin se oli ainoa avoinna oleva kysymys ja sitten me loimme tuon tietokannan ja ajatelkaapa vain, meillä on kaikkina näinä vuosina tähän tietokantaan laitettu vain yksi ainoa tieto. Ei siksi, että meillä olisi mitään petoksia, vaan siksi, että tämä tietokanta ei toimi. Miten sitten luomme tällaisen toimivan tietokannan? koska se on kaikkien edun mukaista, että EU-rahoja suojellaan pettoksilta ja me voimme myös oppia siitä, eh, että miten ihmeessä voimme antaa ihmisille, jotka ovat meitä jo pettäneet uudelleen rahaa, mutta näin me teemme. No esimerkiksi tapaus, jossa järjestö, joka on petoksella saanut rahaa EUlta, eh, sai uudelleen rahaa, joten tämä tietokanta on erittäin tärkeä. Herra Paradi, minä en ole valitettavasti vielä päässyt pohdintojeni päätökseen eh, siitä, että toimiiko tuo teidän edutuksenne nyt paremmin vai ei. Meillä täällä EU:ssa on paljon säännöksiä ja lakeja, joita emme noudata. Se, että jäsenvaltiot eivät niitä noudata, sen me tiedämme, mutta meillä on myös sääntöjä, joita EUn viranomaiset itse eivät noudata. Ja tuo tietokanta on yksi sellainen esimerkki siitä. EU ei ole noudattanut näitä sääntöjä, koska asia on kovin ongelmallinen. Tähän asti on ollut niin, että tarvittiin tuomio ennen kuin tietokantaan laitettiin mutta koska tuomioita ei yleensä ole tai vaikka tuomioita olisikin, niin EU-tasolla niistä ei kuulla, niin tämä tietokanta, joka on luotu, on ollut täysin turha. Siksipä meidän täytyy nyt tehdä asiat paremmin, enkä nyt ole vielä aivan varma, olemmeko ö, niin tehneet tai pystymmekö tätä tietokantaa käsittelemään. Kuitenkin tämä varainhoidon virastoasetuksen uudistus on hyvä mahdollisuus parantaa virheitä. Syy tähän uudistukseen on se, että varainhoitoasetus on sopeutettava asetuksen 2014 2023 joka liittyy konsessioihin ja julkisiin hankintoihin. Ja sitten toivomme, että varainhoitoasetus voi astua pian voimaan. Komissio tekee mielenkiintoisia ehdotuksia, lyhyempiä määräaikoja julkisissa hankinnoissa, e-procurement ähm, ja muita ehdotuksia. Me tulemme näitä ehdotuksia tarkastelemaan ja katsomaan, millaisia vaikutuksia näillä ehdotuksilla on. Tämä uusistus on siksikin mielenkiintoinen uudistus, koska se on ehkä viimeinen mahdollisuus vielä äh, saada aikaan muutoksia äh, tällä vuosikymmenellä, koska minulla on se vaikutelma, että komissio ei äh, ole kovinkaan halukas jatkuvasti muuttamaan varainhoitoasetusta ja olen samaa mieltä siitä, en minäkään ole siihen niin halukas delegoitusta asetuksista vastaava työryhmä on jo kokoontunut ja me osallistuimme teknisiin kierroksiin syyskuussa ja lokakuussa. Me tulemme eh, kiihdyttämään tahtia heti, kun on päästy poliittisen yhteisymmärrykseen tästä tekstistä. Meillä on kaksi lausuntoa eh, Talousarjan valvontavaliokunta ja ulkoasianvaliokunta aikovat tehdä lausunnon ja minä innostuneita niitä odotan. Mutta valiokunnan toiveet eivät voi olla liian suuret, koska säännöt koskevat kaikkia, hyvät ystävät, myös teitä. Silti olemme yrittäneet helpottaa virkamiesten elämää ulkoasioissa, joten olen tässä nyt kovin kiinnostunut siitä, mitä ehdotuksia sieltä tulee. 8. tammikuuta 2015 asti on mahdollisuus tehdä tarkistuksia. Äänestys on 5. helmikuuta ja sen jälkeen mennään kolmikantaneuvotteluihin. Minä rakastan tarkistuksia, mutta älkää olko liian luovia. Minä olen kyllä valmis keskusteluihin Haluaisin esitellä muutamia ajatuksia, joita minulla on. Niin, minulla on aivan hirveitä kokemuksia tarkistuksista tällä alalla, joten siksi. No, tietokannasta, josta jo äsken puhuin. Transparency International on kritisoinut tätä, on viisi kritiikki kohtaa ja minä olen niitä katsonut. Minun tavoitteeni on saada todella toimiva tietokanta Haluaisin, että toimii todella, ettei meillä ole paljon hienoja ajatuksia, jotka eivät sitten toimia, jotta tämä sitten karjutuu jäsenvaltioihin. Me haluan tietokannan, joka todella toimii, ja tähän mennessähän meillä ei ole kovinkaan hyviä kokemuksia tästä. Sitten minulla on vielä tarkistuksia artiklan 185 velvoite jäsenvaltioille liittyen riskeistä, liittyen riskeihin, jotka liittyvät ähm, tarjouskilpailuihin osallistujiin. Tämä liittyy siis juuri tähän tietokantaan. Sitten PPP, mm, tämän otamme mukaan tähän, koska emme halua äh, epämääräisiin sopimuksiin suostua. Sitten tiukennetaan määritelmää liittyen kansainvälisiin järjestöihin. Tämäkin johtuu siitä, että jos tätä ei määritellä hyvin, niin sitten jotkut järjestöt sanovat, että ne ovat kansainvälisiä, vaikka ne eivät olekaan, ja sitten ne saavat määrärahoja ilman hankintaa, menettelyjä. Tällaisia tapauksia aina on. Olen nyt kymmenen vuotta tätä seurannut, siksipä haluan, että tiukennetaan kansainvälisten järjestöjen määritelmää. Sitten näemme aina, että komission sisäisen tarkastuksen yksikkö tekee työtä, jonka tulokset saamme vain hyvin suodatettuna. Tästä olemme usein riidelleet komission kanssa ja eh, haluaisimme, että komissio tiedottaisi meille vielä vähän paremmin, erityisesti mm, kun on kyse eh, vastuuvapaudesta, niin tämä on erittäin tärkeää. Sitten sitten tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset, ne julkaistaan suurella viipeellä. Ja tämä ristiriitainen menettely. Sitä on vähintäänkin nopeutettava, kun on kyse erityiskertomuksesta. Ehkä siitä voidaan täysin luopua. Aion tästä vielä keskustella tilintarkastustuomioistuimen ja komission kanssa. Vuosikertomuksen kohdalla meidän täytyy tämä, mm, tämä menettelyä nopeuttaa, jotta voisimme toimia nopeammin mm, ja reagoida nopeammin budjetin ongelmiin. Ja vastuuvapaus, se on jatkuvasti uusien kokemuksien lähde. Me aina haluaisimme, että neuvosto saattaisi vastuuvapauden pariin. Olemme sitä useasti vaatineet, miksei me tälläkin kertaa. Mm. Ja sitten vielä yksi asia, joka aiheuttaa ongelmia. Jäsenvaltioissa on poliitikkoja tai talous tieteilijöitä, joilla on yrityksiä, jotka tekevät poliittista uraa ja sitten joutuvat tilanteeseen, jossa heidän täytyy hallinnoida EU-määrärahoja, mutta he eivät ole luopuneet yrityksistään ja toimivat niissä jopa. Joten meidän täytyy ratkaista näiden poliitikkojen eturistiriidat tässä asiakirjassa, koska mielestäni on erittäin tärkeää, että mm, tämä mm, epäselvyys ratkaistaan, se aiheuttaa mm, luottamuspulaa EUta kohtaan joissain jäsenvaltioissa. Joten tässä on vielä useita asioita, joita on työstettävä, joten avoimesti kuuntelen kaikkia kollegoita, joilla on ajatuksia, jotka eivät halua jatkaa kuten tähän mennessä. Puheenjohtaja Juncker sanoi, että tämä on viimeisen mahdollisuuden komissio, ehkäpä tämä on myös viimeisen mahdollisen parlamentti, meidän täytyy huomioida se talousarvion valvonnassa. Tämä asetus on tärkeä. Kaikki, mitä tässä on säädelty, toteutuu tai ei toteudu, joten uudetkin kollegat, jos olette kiinnostuneita tästä, niin tulkaa minulle puhumaan. Ja kolmas joulukuuta aion sitten mietintöni esittää. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitos, Rua Gressle. Me luotamme siihen, että taistellaan tehokkaasti petoksia vastaan, koska sehän loukkaa kilpailuperiaatteita ja, ja myös sitä ammattimoraalia, josta me emme saa lipsua. Me, jo, me odotamme, että voimme kuulla teistä lisää 20. päivä tammikuuta ja jatkamme keskustelua. Äänestys on tarkoitus pitää 5. helmikuuta ehkä tässä tästä tänä päivänä. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Sarvamaalle. Hän kertoo meille solidaalisuusrahaston varojen käyttämisestä Suomessa. Olkaa hyvä, edustaja Sarvamaa. Uh, this is... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietintö koskee Suomea ja globaalia telakkateollisuutta. Se on todellakin saanut osakseen tarpeeksi globalisaatiota viime vuosina. Täytyy sanoa, että Suomi toimi aika ripeästi useita kuukausia jo ennen itse asiassa, kun tämä hakemus tehtiin. Ohjelmat alkoivat pyöriä jo varhaisessa vaiheessa. Tämä koskee kokonaisuudessaan 634 henkilöä, jotka tehtiin työttömiksi, jotka erotettiin Rauman telakalla STX-Rauma on tällainen globaali laivanrakentajayritys. He lopettivat toimintonsa Raumalla ja näin sitten 634 ihmistä irtisanottiin. Haluaisin vain lyhyesti mainita pari avainkohtaa tästä mietinnöstä vain. Raumalla ja Turun alueella tehdään jotain, mikä ei mielestäni ole asia, josta parlamentin ja muiden pitää läksyttää, eikä minun tehtäväni ainakaan ole, mutta joka tapauksessa tekivät joitakin asioita, jotka otin tähän mietintöönkin mukaan, jotta todella auttaisivat näitä irtisanottuja ihmisiä, jotta he löytäisivät uuden työpaikan. Ja itse asiassa kaup- Rauman kaupunki nyt kertoo meille, että he uskovat, että pystyvät uudelleen sijoittamaan joka ikisen näistä 634 henkilöstä uuteen työpaikkaan sillä edellytyksellä, että suunnitellut projektit menevät läpi. Tämä on sellainen tapaus, jossa jälleen kerran laivan rakennuksessa olevat työntekijät ovat hiukan vanhempia, ikääntyneimpiä kuin keskimäärin Heillä on saattaa olla aika heikko koulutustaso ja näin ollen tämä lisää vielä työttömyysriskiä. No kaiken kaikkiaan globalisaatiorahasto on juuri oikea osoite hakea rahoitusta. 1,4 miljoonaa euroa on kyseessä. Ja minä tuen tätä Suomen hakemusta tässä mietinnössäni näistä mainitusta syistä. Ja uskon, että tai minulla ei tämä aikarajaa oikeastaan ole. Onko meillä joku aikaraja asetettu tarkistuksella vai mennäänkö suoraan äänestämään? It's, yes. Nous avons les amendements euh, I have it somewhere. Le vote en commission est prévu. Äänestysvaliokunnassa valiokunnassa on tarkoitus pitää 20. marraskuuta. Ja tarkistusten jättämisen määräaika on 6. marraskuuta. Thank you, Mr. Chair. 6. marraskuuta. Kiitoksia puheenjohtaja. Bien, merci, monsieur le rapporteur. Kiitos, edustaja Sarvamaa. Sarvamaa en huomaa mitään puheenvuoropyyntöjä. Eli 20. marraskuuta se, tästä keskustellaan. Tuolloin komissio ottaa asian kantaa äänestämällä. Nyt annan puheenvuoron rouva Jätemäelle. Hän puhuu meille GAD-yrityksistä Ranskasta. Monsieur le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kysymyksessä on Ranskan Bretannessa Peidela Luarin alueella oleva SHAD, toivottavasti lausuin oikein, niminen sianlihajalosteita valmistava yritys, joka on joutunut irtisanomaan 760 ihmistä. Ja hakemuksen perusteet ovat seuraavat. Hakemusta perustellaan muun muassa sillä, että sianlihan syönti on laskenut Ranskassa 43 kilosta 39 kiloon per henkilö. Ja hakemuksen mukaan tämä johtuu siitä että kuluttajahinnat ovat ranskassa nousseet siis sianlihan hinta on noussut. voi siis sanoa että nämä irtisanomiset johtuvat epäsuorasti talouskriisistä ja globalisaatiokehityksestä mutta täysin suoraa linkkiä on kyllä mahdotonta vetää voi myös sanoa että ranskassa kuten muuallakin lihansyönti on vähentynyt myös muista syistä elintapasyistä ja tämä jadin ongelma johtuu myös sosiaalisesta dumppauksesta unionin sisällä. kilpailu on ollut epäreilua ja tämä on sitten johtanut tämän yrityksen aseman heikentymiseen EU: n sisämarkkinoilla. ranska siis hakee uudelleen työllistämisohjelman kustannuksiin yhdeksänsataakahdeksantoista nolla euroa ja se on kuusikymmentä prosenttia ohjelman kokonaiskustannuksista. Ja nämä mahdolliset myönnettävät tuet menevät tämän suunnitelman mukaan niin sanotun one stop shop tyyppisen työttömille tarkoitetun neuvontapalvelun tukemiseen. Ja neuvontapalvelun toteutuksesta vastaa kaksi alan konsulttiyritystä nimetkin on tiedossa alt edia ja advancia eli nämä samat konsulttiyritykset saavat siis näitä rahoja tietysti myös. komission mukaan tämä hakemus täyttää nämä kriteerit ja komissio siis suosittaa että ranskalle maksetaan tämä pyydetyt yhdeksänsataakahdeksantoista nolla euroa. arvoisa puheenjohtaja ymmärrän että tällä asialla on suuri poliittinen merkitys ranskassa ja täten olen taipuvainen tukemaan komission kantaa. Merci, Madame Madame Kiitos, Rova Tarkistukset teidän mietintöönne tulee jättää 12. päivä marraskuuta kello 17 mennessä ja 20. päivä marraskuuta äänestämme tästä valiokunnassa. Kiitos. Tässä mietinnössä todella tuodaan voimakkaasti esille, kuinka on tärkeää työnlain, työaikalain verotuksellisen verotuksenkin kannalta yhtenäistää tätä toimintaa. Tässä on kyse myös kuluista ja tämä on erittäin huomattava kysymys. Tämä solidaarisuusrahasto voisi puuttua asioiden kulkuun tilanteeseen riittävän ajoissa ettei pidä aina vain todeta, että erottamisiin on jouduttu. Olisi siis pikemminkin parempi, että pystytään ennaltaehkäisemään tai varoittamaan mahdollista tulevista erottamisista. Nyt pääsemme aloittamaan äänestyksemme. Tämän aamun kokouksessa meillä on suuntaa antava äänestys. Tässä on kyse ö, lisätalousarvioesityksistä. 3, 4, 5, 6 ja 7, jotka muodostavat siis kokonaisuuden. Esittelijä on pyytänyt puheenvuoron vielä kerran. Boom. Kiitos puheenjohtaja. Teknistä syistä johtuen meidän pitää ottaa myös siihen mukaan tämä ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto, koska se liittyy kiinteästi lisätalousarvion numero kolme. Eli siis me palaamme 20. päivä näihin ennakoimattomiin menoihin ja siihen varattuun liikkumavaraan. Me palaamme tähän asiaan 20. päivä marraskuuta, sanoi puheenjohtaja. No niin, minä kysyn vielä uudemman kerran, ketkä puoltavat sitä, että hyväksymme lisätalousarvioesitykset numero 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kiitos, ketkä vastustavat. En näe vastustajia, tyhjää äänestäviä, kolme tyhjää äänestävää. Nyt sitten äänestämme tarkistuksista, jotka liittyvät edustaja Stefanikin mietintöön, jossa on kyse Irlannin asiasta kappaleessa kaksi, tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää ei ole. Seuraavaksi kappale seitsemän, tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää kaksi. Hyväksytty. Kappale seitsemän, tarkistus kolme Ensimmäisestä osasta äänestämme esittelijä puoltaa äänet puolesta vastaan tyhjää ei ole, joten se on hyväksytty. Kappale 7b, tarkistus 4, esittelijä puoltaa puol- puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kappale 7c, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää, kaksi tyhjää, hyväksytty. Kappale 11a, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkas, kappale 12a, tarkistus 7, esittelijä puoltaa puolesta vastaan tyhjää, Kappale 12b tarkistus 8 esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhj- tyhjää. Kaksi tyhjää. Kappale 12c tarkistus 9 esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei ole tyhjäänestäviä hyväksytty. yhdeksästä ei ole vielä äänestetty. Kyllä. Eli sitten kappale 13a, tarkistus 10, esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää ei ole tyhjää äänestäviä, hyväksytty. Eli näin äänestämme sitten sähköisesti koko tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty 25 puolesta, kolme vastaan ja ei yhtään tyhjää äänestävää. Nyt äänestämme tarkistuksista, jotka liittyvät Negreskun mietintöön, jossa on kyse Sprides Torresista. Kappale 2, tarkistus 1, esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Viisi vastaan. Tyhjä. Kappale 2 ja tarkistus 2. Esittelijä puoltaa puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 4, tarkistus 3. Esittelijä puoltaa suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää ei ole. Kappale 5, tarkistus 4, esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kappale 6a, tarkistus 5, esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Tyhjää ei ole. Kappale 6b, tarkistus 6, esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kappale 6c, tarkistus 7, esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Tyh, Tyhjää ei ole. Kappale 8, tarkistus 8, Suurinen tarkistus esittelijältä puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty kappale 9, tarkistus 9, esittelijä puolta puolesta vastaan. Tyhjää ei ole kappale 9a, tarkistus 10 puolesta vastaan ei ole tyhjää, ei myöskään ole. Kappale 9b, tarkistus 11. Esittelijä puoltaa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kappale 10, tarkistus 12. Se ö, raukeaa. Kappale 10, tar- A, tarkistus 13 puolesta. Vastaan hyväksytty. Ja näin tulemme loppuäänestykseen koko tekstistä sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty 26 puolesta, kolme vastaan ja tyhjää äänestäneitä ei ollut. Sitten tulemme vuoden 2014 talousarviopääluokka kolmeen. Esittelijänä oli edust, on edustaja Pre. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Ja. Hyvä. Teille parempaa ratkaisua kuin äänestää siirroista 4 ja 5, koska näin voidaan toteuttaa näitä mietintöjä, joista juuri äänestimme, joten pyytäisin kollegoja äänestämään puolesta, näiden siirtojen puolesta. Pour. Näin ollen kuka puoltaa, vastustaa, tyhjää, ei ole. Sitten toinen pääluokka. Anteeksi, sanoo puheenjohtaja. henkilöstötaulukon muuttaminen komissiolla ja Olafille. Niin, hyvä puheenjohtaja. Minä pardonnez-moi. Euh, donc lors d'une réunion précédente, tai anteeksi, viimeisessä edellisessä kokouksessa pyysin kollegoja, että ei hyväksytä heti välittömästi näitä kaikkia komission tekemiä ehdotuksia, koska me halusimme kuulla täydentäviä perusteluja, jotka liittyvät nimenomaan kahteen pyyntöön, jotka oli meille tehty. Minä kun me olemme saaneet tyydyttävällä tavalla nämä täydentävät tiedot, niin voimme äänestää näiden kahden pyynnö, muutospyynnöksen puolesta. Eli siis pyydän, että nyt äänestetään näiden kahden muutospyynnön puolesta puolesta vastaan. Eikä ole tyhjää äänestäviäkään. No niin, sitten tulemme muihin pääluokkiin. Sieltä tuli pyyntöjä. Edustaja Fernandes on Holmeier, edustaja Holmeierin tilalla. Ovatko nämä täsmennykset vakuuttaneet esittelijän. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti esittelijän puolesta. mitään vastalauseita pyyntöjen vastaan ei ole tehty. Alueiden komitea haluaa lisätä budjettikohtaa koskien nuoria virkamiehisten toista kohtaa, joka liittyy liikennet, liikkuvuutta ja liikennettä. Ja nämä ovat välttämättömiä, jotta voidaan kattaa julkaista, voidaan edistää liikkuvuussuunnitelmia. Me emme siis vastusta näitä pyyntöjä. Mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen sama asia, puhumme 100 000 eurosta ja tarkoituksena tässä on kattaa palkat ja Ulkosuhdehallinnossa siirron tarkoituksena on varmistaa palkkasopeutukset, jotka täytyy tehdä 4,6 miljoonaa euroa olisi tämä summa. Sitten myös täytyy lisätä joitakin tärkeitä budjettikohtia ja esittelijän puolesta haluaisin pyytää että äänestettäisiin näiden kolmen siirron puolesta. Kiitos edustaja Fernandes, toimitte Holmeijerin tilalla. Voidaanko äänestää yhdessä vai erikseen kaikki yhdessä, globaalisti kaikista? No niin, nyt äänestämme. Jotka puoltavat? Kiitos. Onko vastustavia ääniä? Ei ole. Onko tyhjää äänestäviä? Kaksi tyhjää. Olemme siis näin käsitelleet äänestyksen. En myöskään huomaa mitään puheenvuoropyyntöjä, entä kohdassa muut asiat? Eli näin ollen olemme sitten päättäneet tämän valiokunnan kokouksen ja nyt pyydän vielä koordinaattoreita jäämään saliin. Noin muutaman minuutin päästä avaamme uudestaan kokouksen koordinaattoreille. Kiitos.